Señoras y señores. Hyvät naiset ja herrat, arvoisa komission jäsen, parlamentin pääsihteeri Olga Susan, hyvät ystävät, haluaisin toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin. Olen parlamentin puhemies, joka vastaa intohimoisesti monikielisyyskysymyksistä – Euroopan parlamentissahan monikielisyys on hyvin keskeinen seikka jo olemassa olollamme ja toiminnallemme. Täällä on nyt paikalla komission jäsen ja hyvä ystäväni Androla Vasiliu, joka vastaa koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä, nuorisoasioista ja urheilusta komissiossa. Ja täällä on paikalla myöskin pääsihteerimme Klaus Welle, joka on parlamentin korkein hallintovirkamies. Ja kumpikin tänään on nyt paikalla tässä tärkeässä tilanteessa. Ja saman aikaanhan on nyt myöskin neuvoston hypokokous. Ja kiitän siitä, että he ovat nyt täällä ja koitan nyt tässä alussa tyytyä vain tervehtimään paikalla olijoita ja kun te olette pitäneet puheenvuoronne, niin minä sitten puhun tämän seminaarin sisällöstä. Tämän tyyppisessä tilanteessahan tämä tilannehan on hyvin poikkeuksellinen. Täällähän on monenlaisia instituutioita edustettuna ja täällä on hyvin suuri määrä myöskin osanottajia. Tämä konferenssi on aloite, jolla muistaakseni ei ole minkäänlaista aikaisempaa esimerkkiä. Ja siksi tämä on erittäin hienoa, että voimme nyt pitää tällaisen tilaisuuden. Kyse on nyt monikielisyyskysymyksistä. Täällä on politiikan edustajia Euroopan toimielimistä rehtoreita ja dekaaneita yliopistoista ja vastuuhenkilöitä, jotka vastaavat konferenssitulkkauksesta Euroopan unionin jäsenvaltioissa ja myöskin Libanonista, Venäjältä, Kiinasta, Yhdysvalloista ja vielä muutamista Afrikan maista. Täällä on tulkkausosastojen päälliköitä kansallisista ja kansainvälisistä laitoksista, jotka kuuluvat HINTS-verkostoon. Ja täällä on myöskin IHTI, järjestön edustajia, ja AIEIML EDPn edustajia. Ja sitten vielä pysyviä edustajia ja tutkijoita uusien teknologioiden alalta. Haluaisin onnitella ja kiittää tukkauksen pääosastoa ja erityisesti sen pääjohtajaa ja ystäväni Olga Kosmiduuta, joka epäilemättä on nyt tämä Spiritus Santo, tällainen ikään kuin pyhä henki, joka hoitaa näitä kieliasioita. Ja tällä tasolla uskon, että Olka, joka järjesti tämän tapahtuman, ja Susanna, hän oli hänen oikea kätensä, eli haluaisin nyt todellakin kiittää häntä kovasti tämän tilaisuuden järjestämisestä. Sitten vielä Euroopan parlamentin kannalta Ensimmäisen puheenvuoron saa Vasiliu. Haluaisin korostaa erinomaista työtä, jota Kyproksen viranomaiset ovat tehneet nyt Kyproksen puheenjohtajakaudella. Ja on hienoa nähdä, millaista työtä te olette tehneet, Andrulla, koska se on hieno esimerkki, myöskin kun ajatellaan suhteita Euroopan parlamentin ja näiden viranomaisten välillä. No niin, Andrulla, sinulla on puheenvuoro, ole hyvä. Dear friends. Hyvät ystävät, vara, puhemies Martinez, pääsihteeri, Rouva Smitu, hyvät rehtorit, hyvät naiset ja herrat. Minulle on suuri ilo saada olla pitämässä alustuspuheenvuoro täällä rehtoreiden konferenssissa tänään. Ja erityisen ilahduttavaa se on siitä syystä, että juuri tässä huoneessa pidettiin kuulemistilaisuuteni Euroopan parlamentissa ennen kuin minut valittiin komissaarin virkaan. Monikielisyys on ollut Euroopan unionin ytimessä aivan sen alusta lähtien 50-luvulla. Kielten oppiminen auttaa kaikkia kansalaisia kukoistamaan kulttuurisesti, yhteiskunnallisesti ja ammatillisesti. Se avaa ihmisten mielet sille ihanalle monimuotoisuudelle, joka on niin oleellista eurooppalaiselle identiteetille. Siitä syystä yksi prioriteeteistani komissaarina on tukea ei pelkästään niitä 23 virallista kieltä, joita Euroopan unionissa on, vaan myös niitä 60, noin 60 alueellista ja vähemmistökieltä, joita Euroopassa on. Olen vakuuttunut siitä, että meidän täytyy viedä eteenpäin kielten oppimista aivan nuoruudesta lähtien. Kymmenen vuotta sitten Barcelonassa Euroopan unionin johtajat asettivat itselleen kunnianhimoisen tavoitteen kielten opiskeluun ja siihen, miten se integroidaan lasten koulutukseen. Tavoite oli selvä. Piti parantaa perustaitojen osaamista niin, että opetettaisiin ainakin kahta muuta kuin äidinkieltä aivan varhaisesta iästä lähtien. Nyt tänä päivänä meidän kannattaakin tarkastella tilannetta sen suhteen, miten hyödyllinen Barcelonan tavoite on ollut, miten paljon edistystä on saatu aikaiseksi, mihin mennään seuraavaksi. Vaikka meillä on syvä talouskriisi käsillä, Euroopan unionin perustavoite ei kuitenkaan ole muuttunut. Tavoitteena me on työskennellä yhdessä, muodostaa parempi yhteiskunta, samalla kunnioittaen täysin erojamme. Me uskomme edelleenkin, että vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja monimuotoisuus voidaan yhdistää yhteiseen ponnistukseen. Ja kieli on oleellista tässä tehtävässä. Koulutuskulttuuri, monikielisyys ja nuorisokomissaarina kiinnitän erityistä huomiota siihen, miten tärkeä kielet voivat olla yhteiskunnalle kokonaisuutena. Ja minä uskon, että liikkuvammassa ja toisinsa yhdistetyssä maailmassa monikielisyydestä on tullut välttämättömyys, jota ei voi jättää huomiotta. Nyt puhutaan uudesta teknologiasta ja koulutuksesta, ja välittömästi sähköisen oppimisen käsite tulee mieleen. Sähköinen oppiminen on väline, jota eu tulkkauspalvelut käyttävät yhä enemmän tukeakseen uusien konferenssitulkkien koulutusta kumppaniyliopistoissa kaikkialla Euroopassa ja sen ulkopuolella. Kaksi äskettäistä innovaatiota ovat luoneet uusia mahdollisuuksia. Ensimmäinen niistä on puhepankki, joka otettiin käyttöön vuonna 2007 Euroopan komission tulkkauspääosaston toimesta ja sitä käyttävät opiskelijat opiskellessaan itse tulkkausta, miltei kaikissa niissä yliopistoissa, jotka tänään ovat täällä konferenssissamme läsnä. Tämä puhepankki sisältää tällä hetkellä noin 2250 videoklippiä sekä opetustarkoituksessa tehtyjä että todellisia puheita kaikissa EUn virallisissa kielissä, kuten myöskin joillekin kolmansien maiden kielillä. Tämä materiaali auttaa opiskelijoita parantamaan kielitaitoaan ja harjoittelemaan vaadittuja tulkkaustaitoja. Toinen tärkeä innovaatio on kahdenvälinen ja monenvälinen virtuaalioppitunti. Nämä ovat videokonferensseja, jotka yhdistävät tulkkikouluttajat eurooppalaisista toimielimistä, siis sekä komission että parlamentin tulkkausyksiköistä – 15 kumppanuusyliopistoon Euroopassa ja sen ulkopuolella. Näiden virtuaalioppituntien aikana opiskelijoita arvioidaan Brysselistä käsin ammattimaisesti koulutettujen tulkkien toimista niiden standardien nojalla, joita Euroopan instituutiot vaativat. Sähköinen oppiminen auttaa myös pääosaston omaa henkilökuntaa hankkimaan erityistietoa asioista, joita he käsittelevät, tai tarkastelemaan erityisiä eurooppalaisia kokouksia tämän koulutusportaalin avulla. Ja tämä tietysti mahdollistaa tulkkauksen tason nousun. Koulutusportaali koulutusportaalissa on paljon erilaisia videoita ja temaattisia luentoja erilaisista konferensseista, joita on järjestetty tulkkausyksiköiden toimesta. Näitä on tarkoitus hyödyntää koulutusmateriaalina kollegoille. Suuri haaste uuden teknologian käytössä tulkkauksessa on aika äskettäin syntynyt, ja se on tullut erityisesti esille tuhkapilvikriisin aikaan vuoden 2010 keväällä. Tuolloin lentomatkustusta rajoitettiin voimakkaasti ja pyrittiin kiireellisesti löytämään hyvä tapa yhdistää toiminnot kaukana sijaitsevien paikkojen kanssa videokonferenssin avulla. Muistan kyllä, millä tavalla komission tulkkausyksiköt onnistuivat järjestämään hyvin lyhyellä varoitusajalla kiireellisen kokouksen komissarien välille. Ja kaikki saivat tulkkauksensa, myös ne, jotka sijaitsivat Euroopan unionin äärilaidoilla. Sen jälkeen odotukset ovat kasvaneet osittain sen takia, että ympäristökysymykset ovat yhä enemmän tapetilla, kun puhutaan lentomatkustamisesta. Ja hallinnollisia budjetteja on rajoitettu sekä Euroopan toimielimissä ja jäsenvaltioissamme. Lisäksi, se, lisäksi teknologinen kehitys on luonut paljon erilaisia uusia mahdollisuuksia. Miljoonat ihmiset saavat nyt nähdä joka päivä, millä tavalla älypuhelimet ja taulutietokoneet voivat helpottaa joka päivästä elämää. Luonnollisestikin tästä syystä odotukset lisääntyvät sen suhteen, mitä tämän tyyppisellä teknologialla voidaan saada aikaiseksi ammattimaisessa yhteisössä. Se, että voidaan hyödyntää tällaista teknologiaa riittävästi on oleellista, jos haluamme saada huippuluokan monikielistä viestintää, joka tukee päätöksentekoprosessia. Teknologisen kehityksen kriittinen aspekti on myöskin sosiaalisen median käyttö, kuten Facebookin tai YouTuben käyttö. EUn toimielinten tulkkauspalvelut ovat nopeasti ymmärtäneet, minkälaiset viestintävalmiudet tämä media tarjoaa ja käyttää sitä hyvin laajapohjaisesti, jotta voidaan saada yhteys myös nuoriin ihmisiin ja houkutella heitä mukaan tulkkausammatin pariin. On mahdotonta vastustaa teknologisen kehity, teknologista kehitystä. Se on vallankumoustanut koko yhteiskuntamme kautta maapallon, mukaan lukien se, millä tavalla kieliä opetetaan. Erityisesti internetistä on tullut väline, jonka avulla ihmiset voivat oppia, jakaa tietoa ja tehdä yhteistyötä tavoilla, jota ei voitu vielä kuvitella vain muutaman vuosi sitten. Kestävä menestys kuitenkin syntyy vasta siitä, että oppilaat voivat pitää yhteyttä toisiinsa ja oppia tässä online-ympäristössä. Siitä syystä teknologian integrointi opetukseen on elintärkeä, jos haluamme, että opiskelijoilla on ja valmistuneilla on riittävä määrä taitoja työmarkkinoilla. Tietysti voi olla hyvä ajatus integroida teknologiaa kieliopetuksen valtavirtaistamiseen, mutta meidän täytyy samalla osoittaa, että se tekee opiskelusta tehokkaampaa. Me emme voi yksinkertaisesti viedä sitä eteenpäin vain sen itsensä takia. Teknologia muuttaa sitä tapaa, jolla me elämme. Ja jos sanotaan, että koulutus on siitä erillään, jätetään huomiotta uuden ja tulevan teknologian potentiaali. Innovaation hyväksyminen merkitsee sitä, että sopeutetaan – ja otetaan mukaan uusia opiskelutapoja, kuten myöskin opetustapoja. Teknologia ei korvaa kieltenopettajia, eikä se tee myöskään huonoista kieltenopettajista hyviä sellaisia. Lisäksi se ei ole mikään taikasauva, jonka avulla haluttomat tai opiskelijat tai ne, jotka eivät ole kiinnostuneita, muuttuvat yhtäkkiä innokkaiksi ja nopeiksi kieltenoppiiksi. Teknologia ei tee op, sellaisesta opiskelijasta, joka ei ole kielellisesti lahjakas hyvää tulkkia, tai joka ei osaa viestittää hyvin, tai joka ei ole riittävän utelias tai jolla ei ole riittävästi yleissivistystä, mutta teknologia on olemassa. Niille, jotka ovat päteviä opettajia, innokkaita opiskelijoita, se tarjoaa heille valtavan määrän erilaisia työkaluja, käyttää, joita voidaan käyttää hyväksi perinteisen luokkaa ympäristön ulkopuolella. Minun mielestäni tänä päivänä ei voida ajatella tulkkikoulutusta, jossa opiskelijoita ei opeteta työskentelemään näytöltä tai millä tavalla he voivat hyödyntää terminologiaa, tietokantoja internetissä. Ei voida kuvitella tilannetta, jossa heitä ei valmisteltaisi paperittomien kokousten tulevaisuuteen. Meidän täytyy hyväksyä teknologia ja innovaatio avoimin mielin ja hyödyntää sitä parhaalla mahdollisella tavalla kaikilla eri alueilla, mukaan lukien luonnollisesti konferenssitulkkauksen ö, ähm, mielenkiintoinen maailma. Tässä suhteessa voin vain onnitella EUn toimielinten tulkkausyksiköitä siitä, että ne ovat teknologisen kehityksen ähm, johtotähtinä. Kun käytetään uutta teknologiaa hallinnossa, tulkkikoulutuksessa ja tulkkien ammattielämässä, olen huomioinut tyytyväisyydellä ja ylpeydellä, että meidän yksikkömme ovat todellakin voimakkaasti viemässä näitä asioita eteenpäin ja mielellään jakavat kokemuksiaan myös kumppanuusyliopistoiden kanssa. Tällainen ennalta lähestymistapa on oleellinen, jotta voidaan varmistaa seuraavien tulkisukupolvien pätevyys, jotka nyt tulevat tälle vielä vaativammalle markkina-alueelle ja ovat valmistautuneita kaikkiin niihin haasteisiin, jotka ovat edessä tulevaisuudessa. Toivon teille kaikille hyvät naiset ja herrat erittäin hyvää konferenssia. Gracias, señora comisaria. Gracias, Kiitoksia komission jäsen näistä sanoista, jotka ovat aina innostavia meille kaikille. Ja sitten puheenvuoron saa välittömästi Euroopan parlamentin pääsihteeri Klaus Velle. Hänellähän on pitkä kokemusta parlamentista. Hän on ollut hyvin erilaisia tehtäviä parlamentissa ja hänestä tuli sitten pääsihteeri, koska hän tuntee parlamentin, valiokuntien, poliittisten ryhmien ja muiden tahojen toiminnan erittäin hyvin Euroopan parlamentissa. Kiitoksia Klaus ja silloin nyt puheenvuoro, ole hyvä. Thank you very much, Mr. President. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja, puhemies Rova, komission jäsen. Uskon, että meillä on aivan ainutlaatuinen tilaisuus tänään kokoontua yhteen. Ei pelkästään teidän kannaltanne, vaan uskoakseni myöskin meidän kannaltamme. Miksikö meidän kannaltamme? Siksi, että teidän joukossanne on 30 rehtoria – jotka tällä hetkellä kouluttavat tulevaisuuden tulkkeja. Me kaikki tiedämme, että tulkeista on tulossa yhä enemmän ja enemmän tällainen hupeneva luonnonvara. Tiedän, että joudumme kilpailemaan parhaista tulkeista tänä päivänä monen kielen kohdalla ja kymmenen vuoden kuluttua kilpailu on vielä kiivaampaa kuin tänä päivänä. Haluaisin sitä teille joitakin argumentteja, joiden vuoksi Teidän pitäisi lähettää kaikkein parhaat tulkit Euroopan parlamenttiin. Yritän saada teidät vakuuttuneeksi. Minulla on kymmenen argumenttia, jotka puhuvat minun puolestani. Ensimmäinen tietystikin on täysin väjäämätön tosiasia. Kukapa ei haluaisi tehdä työtä Nobelin rauhanpalkinnon voittajan leivissä. Tietystikin Euroopan komissio ja neuvosto on ja kaikki muut eurooppalaiset toimielimet ovat tässä meidän kanssamme tasavertaisessa asemassa. Toinen argumenttini on se, että Euroopalla on yksi viimeisimpiä suuria poliittisia visioita, joka on edelleenkin hengissä ja voi hyvin. Meillä oli hienoja visioita jo 1900-luvulla, mutta nuo hienot visiot olivat totalitaarisia luonteeltaan, siksi ne epäonnistuivat ja toivat mukanaan paljon kielteisiä vaikutuksia meidän kannaltamme. Eurooppalainen visio on säilynyt hengissä siksi, että se ei ole totalitaarinen visio, vaan kompromissien yhteistyön visio ja neuvotteluiden visio. Kolmas argumenttini tietystikin teidän täytyy viedä viestiä eteenpäin opiskelijoiden suunnalla, on seuraava. Mikäli teette työtä täällä, käytännössä teette työtä siellä, missä tänä päivänä aikaan saadaan muutoksia. Muutoksia tapahtuu Euroopan tasolla. Muutoksia saadaan aikaan Euroopan parlamentissa. Voin mainita muutaman tällaisen. Varsinkin nuorten eurooppalaisten keskuudessa on käyty valtavaa keskustelua ACTA-sopimukseen liittyvästä ehdotuksesta. Internetin välityksellä ja poliittisellakin areenalla viimeinen sana ACTAn osalta kun todettiin, että akta ei hyväksytä, sanottiin Euroopan parlamentissa. Tämä on yksi merkittäviä päätöksiä, joka Euroopan parlamentissa tehtiin. Voin mainita muitakin, varanhoitoasetuksen esimerkiksi. Senkin kannalta Euroopan parlamentti on kaikkein mielenkiintoisin paikki, mikäli tätä poliittisesti kiinnostaa tällainen keskustelu. Täällä myöskin rakennetaan eurooppalaista demokratiaa, joten mikäli olette kiinnostuneita tästä hankkeesta, tuskin parempaa paikkaa voi sitten valita – jo 60 vuoden ajan olemme taistelleet oikeuksemme puolesta. Nyt me olemme tasavertaisessa asemassa lainsäätäjänä ja me varmistaa myöskin, että komissiota valvotaan silloin, kun on kyse kaikkein tärkeimmistä poli- kysymyksistä ja kun euron osalta tehdään päätöksiä. Viides argumenttini on seuraava. Tämä on se paikka, jossa argumenteilla on painoarvoa. Meillä ei ole mitään kiinteitä enemmistöjä parlamentissa eikä myöskään kiinteitä vähemmistöjä. Se, että on enemmistössä, ei tarkoita sitä, että on aina oikeassa, tai se, että on vähemmistössä, on aina väärässä. Tämä ei päde parlamentissa. Joka kerta, kun lainsäädäntöä hyväksytään, enemmistön täytyy pohjautua itse argumentteihin. Argumentit puhuvat. Kuudes pointti pointtini on seuraava. Euroopan parlamentissa hierarkia on matala. Mistä tämä johtuu? Hallinnon puolella ne, jotka ovat vakuuttuneita omasta tärkeydestään, saavat suhteellisen nopeasti huomautuksen. Yritäpäs teeskennellä normaalia. Seitsemäs argumentti. Tämä on se paikka, jossa voi toteuttaa yrittäjähenkeä. Meidän täytyy luottaa meidän täytyy luottaa yrittäjäisyyteen historiamme 60 vuoden ajan, koska meillä ei ollut mitään virallisia muodollisia oikeuksia. Parlamentin muottona 60 vuoden ajan on ollut siksi se, että meillä ei ole mitään mahdollisuutta, mutta sitten huolimatta me käytämme tilaisuuden hyväksi. Kuuden, kuuden vuoden aikana on päästy suhteeseen pitkälle tässä suhteessa. Viekää kahdeksaskin huomautukseni eteenpäin. Tämä on hieno paikka monikieliselle ja monikulttuuriselle oppimiselle. Harvoin pääsee konferenssiin, tai usein pääsee konferenssiin, tai voi kyllä päästä konferenssiin, jossa on mukana eri jäsenvaltion edustajia, mutta tuskin koskaan paikkaan, jossa on 27 jäsenvaltion edustajia ja yli 20 kieltä käytössä samanaikaisesti. Yhdeksi argumenttini on se, että tämä on se paikka, josta on yhteyksiä kaikkiin maailman kolkkiin. Euroopan parlamentilla on omata yhdyspisteensä eri puolilla maailmaa, kaikkia maailmassa tietystikin tulkit ovat hyvin voimakkaasti mukana myöskin tuossa työssä. Kymmenes argumenttini, ja toivottavasti sitten olenkin saanut teidät jo vakuuttuneeksi siitä, että parhaat opiskelijat kannattaa lähettää tänne, on se, että kun toimii tulkin ammatissa, onko mitään muuta paikkaa maailmassa, jossa jatkuvasti toimii ympäristössä, jossa toimitaan 23 eri kielellä – Tämä on ainoa paikka maailmassa, jossa jatkuvasti käytetään 23 kieltä samanaikaisesti. Joten mikäli haluatte kaikkein haastavimman työpaikan maailmassa tulkkina, tulkaa Euroopan parlamenttiin. Kiitos paljon. Queridas, queridas amigas. Hyvät ystävät, nyt kun kuulimme Vassiliun ja Vellen puheenvuorot, heidän ehkä pitää lähteä hetken kuluttua minun puheenvuoron jälkeen, mutta minä käytän nyt puheenvuoron ja kerron teille muutamista seikoista. Minähän olen poliittisesti vastuullinen henkilö. Ja minulle ei ole mitään rajoituksia, joita liittyy muihin kielellisiin kysymyksiin diplomatia, diplomatiassa tai hallinnossa. ensinnäkin haluaisin todeta, että tämähän on aivan poikkeuksellinen tilaisuus. En tiedä, voidaanko tätä toistaa, koska esimerkiksi Olga Kosmidun kantaisia henkilöitä, en tiedä voivatko tällaiset ihmeet toteutua, mutta kerran aikaisemmin olen parlamentissa ollut tämän tyyppisessä kokouksessa, jossa on käsitelty tämän tyyppisiä kysymyksiä. Eli tämä on poikkeuksellinen tilaisuus nyt keskustella teidän kanssanne tietyistä asioista. Ja ensinnäkin kun ajatellaan monikielisyyttä, sehän on Euroopan parlamentissa aina ollut hyvin keskeinen seikka, mutta se on myöskin heijastellut demokraattista identiteettiä ja meidän omaa identiteettiämme. Meidän on tärkeää ymmärtää, että kun mietitään demokraattista toimintaa Euroopan parlamentissa, niin mehän välitämme demokratiaa myöskin muihin toimielimen hallinnon tasolle ja muihin tasoihin, jotka eivät ole luonteeltaan ihan samantyyppisiä kuin Euroopan parlamentti. Ja ensinnäkin kertoisin siitä, miten käytännössä monikielisyys toteutuu Euroopan parlamentissa, ja otan esiin sitten muutamia ongelmia, joihin meidän on puututtava, ja myöskin siihen, millä tavalla näitä ongelmia voidaan ratkoa. Voin nyt heti kertoa, että minunkin tavoitteeni, ja tästä olen joskus puhunut hyvinkin suoraan, eli yksi näistä ongelmista on se, että minun täytyy saada teidät vakuuttuneiksi, ja te olette meille tärkeitä liittolaisia, kun ajatellaan nyt minun vastuualuettani, eli siis toimielimen täysin monikielistä toimintaympäristöä. Eli miten me toimimme? Euroopan parlamentti on epäilemättä ainoa toimielin kansainvälisesti, jossa on näin paljon käytössä olevia kieliä. Ja myöskin itse asiassa Euroopan unionissa. EU on hyvin monimutkainen, mutta missään muussa toimielimessä ei toimita sillä tavalla, että otettaisiin huomioon kaikki nämä kielet ja tarpeet, jotka liittyvät monikieliseen toimintaan. Euroopan parlamentissa ei ole työkieliä, joita toimissa muissa eu toimielimissä on. No en nyt puhu siitä, onko se mielekästä vai ei näissä muissa toimielimissä. Kun sanon, että meillä ei ole työkieliä, niin ehkä olen väärässä. Tai ehkä voisin sanoa, että meillä on 24 työkieltä, koska niitä ei ole 23, Klaus. Niitä on 23, mutta nyt meillä on jo Kroatia täällä harjoittelemassa ja valmistautumassa tilanteeseen, joka toteutuu muutaman kuukauden kuluttua, koska jos nyt ei ole tähän laajentumisen valmistauduttu, niin silloin Kroatiasta ei voisi tulla virallista kieltä samaan aikaan, kuin Kroatiasta tulee Euroopan unionin täysimittainen jäsenvaltio. Meillä on siis 24 kieltä, mutta ei pelkästään 24 kieltä, koska Euroopan unioni pyrkii olemaan merkittävä globaali toimija. Ja globaalina toimijana meidän täytyy jatkuvasti viestiä muiden globaalien toimijoiden kanssa, jotka ovat kumppaneitamme. Ja joka tapauksessa, kun ajatellaan nyt globaalia hallintoa jota maailmassa tällä hetkellä on. Ja virallisten kielten lisäksi me lähes jatkuvasti toimimme myöskin arabiaksi, venäjäksi, kiinaksi ja nyt myöskin jo välillä joissain, joillain muilla kielillä, kun katsotaan, keihin olemme yhteydessä, mihin tahoihin olemme yhteydessä. Ja tällä tavalla voimme käsitellä hankkeita ja suunnitelmia, kuten juuri tänäänkin teemme. Nämä 24 kieltä, joilla työskentelemme, no anteeksi, että joudun nyt sanomaan näin, mutta se on hyvin merkittävä ponnistus, ei pelkästään kun ajatellaan Euroopan parlamentin toimintaa, tätä koneistoa, näitä koppeja, joita tällä koko salissa on, mutta meidän täytyy muistaa myöskin muut asiat, eli hallinto, joka sitten yhdistää eri tahot toisiin. Eli meidän tulkkimme ovat hyvin keskeisiä, mutta myöskin konferenssiteknikot ovat hyvin keskeisessä roolissa. He varmistavat sen, että te pystytte nyt kuulemaan minun puheenvuoroni omalla kielellänne. Ja tietysti on hyvin monimutkaista, kun ajatellaan tulkkien rekrytointi- ja pakkausjärjestelyitä. No, tulkki on tietysti hyvin tärkeä, mutta myöskin kääntäminen on. Täytyy muistaa, että tämä on toimielin, jossa joka ikinen lausuttu sana, ja parlamentissa tietenkin puhutaan hyvin paljon, niin jokainen lausuttu sana simultaanisti tulkataan muille 23 kielelle. Ja jokainen kirjoitettu sana välittömästi käännetään 23 muulle kielelle. Tämä on erittäin monimutkainen järjestelmä ja siihen vaaditaan ammattitaitoa niiden taholta, jotka sitten hallinnoivat näitä kysymyksiä, mutta myöskin niiden taholta, jotka tekevät tätä konkreettista työtä. Ja ystäväni Klaus Velle puhui näistä monista eduista. No hän on vaatimaton mies ja hän ei sanonut, että tulkit ja kääntäjät ovat edustavat alaa, jolla ei ole työttömyyttä. Nythän monissa jäsenmaissa työttömyys on vakava ongelma, mutta tällä saralla työttömyyttä ei ole. No tietenkään nyt palkat eivät ole esimerkiksi jalkapallotähtien tasolla, mutta se on kuitenkin työtä, jossa ammattilaiset voivat vaihtaa työpaikkaa, koska jos löytävät ehkä parempia työehtoja tai elämäntilanteeseensa sopivampia töitä muualta. Ja tämä on todellakin hieno ammatti. Ja tätä itsekin olen harjoittanut tätä ammattia aikaisemmin elämässäni ja tämä on hieno ammatti. Ja todellakin toivon, että saamme nuoria nyt kouluttautumaan tälle alalle. Se on hyvin tärkeää. Myöskin täytyy muistaa, että tulkkaus Euroopan parlamentissa on lähes tajanomaista. Välillä olen puhunut tästä, koska tämä tapahtuu minulle päivittäin. Europarlamentin jäsenet, mehän Saamme paljon vierailijoita omista maistamme, jotka tulevat tutustumaan Euroopan parlamentin toimintaan. Tänne tulee esimerkiksi 100 tai 50 tai 30 henkilöä esimerkiksi omasta maastani. Yleensä he ovat keskitason henkilöitä ja yleensä he puhuvat pelkästään omaa äidinkieltään. Tämä on tärkeää. Ja tämä täytyy muistaa aina, myöskin muissa toimielimissä, ei pelkästään parlamentissa. Jos vaikka Espanjasta tulee 30 henkilöä ja istuvat sitten täällä salissa ja sanon, että laittakaa kulokkeet korviin ja kuunnelkaa kanavaa kahdeksan. He kuuntelevat ja he ovat ihan tyytyväisiä. Yhtäkkiä huomaan, että he ovat hyvin kiihtyneitä. Ja sitten joku kysyy, kuinka on mahdollista, että tämä rouva, joka nyt puhuu, että hänellä on sitten tuollainen äh, vanhemman miehen ääni, tai toisinpäin, että miten tämä mies voi puhua jollain äänellä. Ja sitten minä selitän heille, että ei kun tehän ette kuule nyt tätä henkilöä, joka puhuu, vaan tehän olette täällä jo pari tuntia kuunnelleet tätä puhetta, mutta ette koskaan sitä, joka itse asiassa puhuu. Te olette puhuneet näitä henkilöitä, jotka ovat tuolla kopissa kahdeksan, Espanjan kopissa. Te kuuntelette näitä henkilöitä, jotka ovat siellä työskentelemässä, jotka tekevät työtä vuorotellen. Ja heillä on lähes tajonomainen kyky kuunnella ja samanaikaisesti sitten muuttaa tämä viesti omalle kielelleen. Ja ihmiset ovat täysin ällistyneitä ja erityisesti he ymmärtävät, että näiden järjestelyiden ansiosta he ovat kansalaisia. On monia maita Euroopan unionissa, no muutamia maita, joissa miehet ja naiset ovat aina kansalaisia, mutta me kaikki emme ole aina olleet kansalaisia. Me olemme joutuneet taistelemaan, jotta olemme saaneet kansalaisen statuksen. Ja monissa tapauksissa ihmiset ovat joutuneet uhraamaan henkensä tämän edestä. Ja meillä on nyt onnea. Ja nyt meillä on valta hallita niitä, jotka johtavat maitamme. Ja sama tapahtuu parlamentissa. Kuka tahansa Espanjan kansalainen voi kuunnella täällä käytävää keskustelua, koska he kuuntelevat minua suoraan ja sitten muitakin he pystyvät kuuntelemaan omalla kielellään. Sitten on ongelma, josta olen usein puhunut erityisesti Euroopan komission kollegoiden kanssa, koska komissiossahan maailma on aika suljettu ja kaikki puhuvat siellä englantia. En tunne komissiossa yhtään virkamiestä, joka ei puhuisi englantia. En yhtäkään. Ja tietysti, kun on tällaisessa kuplassa, jossa kaikki puhuvat englantia, niin totta kai ainakin muutaman vuoden kuluttua sitten ajattelee, että kaikki puhuvat englantia. Mutta näinhän ei ole. Näin ei ole maailmassa eikä myöskään Euroopassa. Omassa maassani vain 5 prosenttia ihmisistä puhuu täydellisesti englantia tai ainakin hyvää englantia. Ja noin 15 prosenttia ymmärtää sitä suurin piirtein, Eli noin 80 prosenttia Espanjan kansalaisista ei pysty millään tavalla seuraamaan keskustelua Euroopan parlamentissa, mikäli näitä keskusteluita ei tulkattaisi heidän omalle kielelleen. Nythän me olemme demokraattisessa projektissa, ja jos ei toimita niin, että kansalaiset ymmärtävät ja voivat seurata ja valvoa sitä, mitä tapahtuu, niin silloin ei koskaan päästä siihen, että kansalaiset ottaisivat omakseen tämä Eurooppa-hankkeen. Muistakaa, että tämä on teidän hankkeenne. Ei tämä kuulu millekään byrokraateille tai parlamentin jäsenille. Tämä kuuluu teille. Ja jotta ymmärtäisitte tämän teille, niin on erittäin tärkeää, että voitte seurata joka ikistä tapahtumaa kielellään, joka on teidän äidinkielenne. No itse puhun nyt Espanjan tilanteesta. No tämähän koskee hyvin monia Euroopan unionin jäsenvaltioita. Saattaa olla kolme neljä maata, jossa 25 prosenttia esimerkiksi tai 30 prosenttia ymmärtää muita kieltä, mutta esimerkiksi Kypros on maa, siellähän myöskin englanti on merkittävässä roolissa, koska se oli siirtomaa valtio pitkän aikaan. Mutta itse olen puhunut kolmen taksikuskin kanssa, ja yhden ortodoksisen kirkon arkkipiispan kanssa Kyproksella, ja yksikään heistä ei puhunut englantia, tai hyvin huonosti. No ehkä riittävästi, jotta he osasivat kertoa minulle, että there, there, no, no, better, half an hour. No tällä tavalla nyt jotenkin ymmärrämme, mistä myöskin tässä Euroopan hankkeessa on kysymys. Eli halusin teille sanoa, millä tavalla toimimme. Ja puhun nyt näistä ongelmista, hiukan. Meillä on huomattavia ongelmia ja meillä on hiukan vastustusta ja vihamielisyyttäkin. Ensinnäkin, koska ihmiset sanovat, että tämä on hyvin kallista. No, se on totta. Kyllä tämä maksaa. Tulkkaus ja kääntäminen maksaa aika paljon. Mutta se maksaa vähemmän kuin tietyt tiedotusvälineet, joilla on hyvin vihamielinen Euroopan vastainen asenne jatkuvasti ja aina he etsivät skandaaleita. Ja, mutta totta on, että tämä maksaa aika paljon rahaa. Tämä maksaa yhtä paljon kuin yksi kahvi per Euroopan kansalainen per vuosi. No, on se aika paljon rahaa, mutta ei nyt kuitenkaan niin hirveästi. Siis kyse on 500 miljoonasta vuosittain ja Euroopassa on 500 miljoonaa kansalaista ja nyt on vaikea löytää Euroopasta enää maita, joissa kahvin saa eurolla. Jo Espanjassakin se on vaikeaa. No, täällä nyt kahvi maksaa 70 senttiä, koska se on tuettua, mutta 500 miljoonaa euroa maksaa kääntäminen ja tulkkaus vuodessa kaikissa Euroopan unionin toimielimissä yhteensä. Se on mielestäni ihan kohtuullinen summa, jos ajatellaan, että se on nyt hinta, mikä pitää maksaa demokratiasta, joka on täysin korvaamaton. Mutta tämähän on luksusta joidenkin mielestä. Mutta kuten sanoin, tämä on erittäin tärkeää, että voimme ylläpitää omaa identiteettiämme ja jotta kansalaiset ottavat tämän hankkeen omakseen ja ymmärtävät, että se kuuluu heille. Ja lopuksi vielä jotkut sanovat, että ei tarvita kääntäjiä eikä tulkkeja, koska kaikki voidaan hoitaa koneellisesti. No, kirjoittakaa minulle, jos on vaikka tällainen puolen sivun teksti, ja sitten laitan sen Googleen käännettäväksi, niin no, saa sitten nähdä, ymmärtääkö sitä käännöksestä sanaakaan. Ei, ei todellakaan. En nyt tiedä, millaisia koneet tulevat olemaan 30 vuoden kuluttua. Jos nyt katsotaan, mikä oli tilanne 30 vuotta sitten, niin no, kaikki on mahdollista. Mutta tällä hetkellä kääntäminen tai tulkkaus ei ole mahdollista koneellisesti. No ei, ei nyt, tämä tarkoita sitä, etteikö olisi uutta teknologiaa. Komission jäsen puhui tästä ihan perustellusti, mutta me täällä Euroopan parlamentissa olemme nyt tässä samassa tilanteessa, eli me käytämme hyvin paljon aikaa uusien teknologioiden kehittämiseen, me olemme edelläkävijöitä, ja sekä komissiossa on myöskin toimittu näin, ja on pyydetty ja siis meillähän on tästä allekirjoitettuja sopimuksiakin, koska meillähän on kokemusta tehdä työtä 24 ja 25 kielellä, joten uudet teknologiat ja koneet ovat hyvin tärkeitä myöskin meille. Ja me olemme jatkuvasti yhteydessä teollisuuteen. Teollisuushan sinänsä ei koskaan olisi kuvitellut, että olisi jonkinlainen taho, jossa viestittäisiin 25-26 kielellä. Eli tämä viestintä on jatkuvaa ja meillä on asiantuntijoita, jotka tulevat opiskelemaan tänne ja katsomaan, miten tällä asiat hoidetaan. Ja monet katsovat jopa täällä, että mihin tänne voitaisiin saada lisää koppeja. Eli yksi ongelma on se, että jossain vaiheessa ei ole riittävästi enää koppeja. No ehkä meidän täytyy hiukan ponnistella no tulkit eivät aina ole samaa mieltä kanssani, mutta voisimme tehdä hiukan ponnisteluita ja katsoa, että ei nyt välttämättä ole pakko tulkeen olla paikalla kokoussalissa. Ehkä he voisivat nähdä meidät vainakaan jonkun kuvaruudun kautta hiukan kauempaa. Mutta no, tässä oli nyt se, mitä halusin teille kertoa. Eli me haluamme puolustaa monikielisyyttä ja se liittyy siihen, että Meillä on kääntämistä ja tulkkausta. Me kannustamme kielten opiskeluun ja komissiohan tekee tässä suhteessa tärkeää kieltä. Ja myöskin opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuus on tärkeää ja teillähän on onneksi muutamia näistä asioista otettu mukaan komission työohjelmaan ja me seuraamme tätä asiaa mielenkiinnolla. Mutta meidän täytyy myöskin tiedottaa näistä asioista. Ja varmaan jossain vaiheessa Euroopassa oli sitten 20-25 prosenttia kansalaisista, jotka pystyvät seuraamaan sitä, mitä teemme sitten kaikilla virallisilla kielillä. No sitten vielä pari sanaa tilanteesta Euroopassa tällä hetkellä. No nyt en enää puhu henkilöstä, joka vastaa monikielisyydestä, vaan puhun nyt henkilönä, joka vastaa Eurooppa-hankkeesta. Minähän olen yksi Euroopan parlamentin varapuhemiehiä ja meidänhän vastuullamme on edistää tätä hanketta ja siihen liittyy tiettyjä ongelmia. Euroopan rakentamishanke on nyt hankalassa vaiheessa. No, Nobelin palkinto on tietysti hyvin tärkeä. Se on yksi merkittävä seikka, joka ylläpitää meidän toimintaamme ja vie meitä eteenpäin. Ja ehkä meidän pitää joka myöskin vauhdittaa tätä edistymistämme. Tahtihan saattaa hidastua ja tieltä saatetaan välillä poiketa, mutta meidän täytyy pitää kiinni nyt tästä tahdista. Ja uskoisin, että nyt tällä hetkellä me elämme hyvin perustamalaatuista kriisiä. Kyse ei ole pelkästään talous- tai rahoituskriisistä, vaan olivat, no, no nämä syyt ovat liian monimutkaisia, että niistä nyt voitaisiin keskustella, mutta tämä hanke, joka elää ja tai joka on ollut voimassa nyt ainakin 50 vuotta, ja se on pohjautunut solidaarisuuteen. Ja nyt tämä on muuttumassa hyvin epäsolidaariseksi hankkeeksi. Tämähän oli alun perin solidaarinen hanke kaikille jäsenvaltioille, Mehän halusimme parantaa suhteita eri valtioiden välillä. Ja nyt tämä solidaarisuushanke on saanut paljon sympatiaa ja siihen on toivottu ja luotettu monissa valtioissa. Ja juuri tämän solidaarisuuden ansiosta monien kansalaisten elämänlaatu on parantunut hyvinkin huomattavasti. Mutta nyt, kun tämä hanke on muuttumassa epäsolidaariseksi ja kun nousee nyt esiin nationalismia ja itsekkyyttä, joka kyseenalaistaa tämän koko hankkeen, niin tuloksena on se, että olemme nyt erittäin vaarallisessa tilanteessa, kun kansalaiset alkavat torjua tätä hanketta. No tästä sanoisin pari sanaa. Kolme päivää sitten olin Johannesburgissa, ja puhun tästä nyt tunnepitoisesti. Olin Johannesburgissa kokouksessa, joka meillä on vuosittain Euroopan parlamentin ja panafrikkalaisen parlamentin välillä. Panafrikkalainen parlamentti koostuu kaikkien Afrikan maiden parlamenteista, ja siellä on yhä koulutetumpia, yhä vapaampia, yhä kyvykkäämpiä henkilöitä. Ja me, minä puhuin heille erästä aiheesta, eli vuosituhannen kehitystavoitteista, ehkä jotkut teistä nämä tuntevatkin. Sitten minulle yhtäkkiä annettiin paperi. Olin siellä puhumassa ja sitten minä sain paperin eteeni, jossa todettiin, että EU on voittanut Nobelin rauhanpalkinnon. Joten keskeytin puheenvuoroni ja sanoin sitten kollegoilleni, hyvät herrat ja hyvät naiset herrat, olen juuri saanut tiedon. Ja sitten se oli suurempi sali kuin tämä, ja siellä oli hyvin paljon ihmisiä. Ja sitten ihmiset nousivat seisomaan ja alkoivat taputtaa neljän minuutin ajan. Ja minä ajattelin, että minä alkaisin itkeä mikrofonin. Siis sai neljän minuutin uploadit ja kuvitelkaa afrikkalaisia, joista 80 prosenttia on ihmisiä, jotka ovat taistelleet ja ovat maksaneet kalliin hinnan. Ei pelkästään vapautuakseen orjuudesta, vaan myöskin itsenäisyydestä, vapautuakseen esimerkiksi Ranskasta, Portugalista, Belgiasta, Yhdistyneestä kuningaskunnasta. Ja yhtäkkiä, kun ajatellaan mitä EU on, mehän olemme toteuttaneet Euroopassa rauhan vuosikymmenten ajan. Ja yhtäkkiä, nyt kun ajatellaan tätä siirtomaa-aikaa, jotka ovat nykyhistorian synkin vaihe Euroopan historiassa, niin se on nyt kuulu johonkin museoihin. Mehän teemme Euroopan historian museon, jossa käsitellään näitäkin asioita. Ja sitten nämä afrikkalaiset tunnistavat, että Euroopan unioni ei ole enää yhtään sama kuin aikaisempi siirtomaa Eurooppa, vaan kyse on alueesta, joka innostaa heitä, joka ehdottaa ratkaisua heidän ongelmiinsa ja vakauteensa, ja joka edistää ihmisoikeuksia, demokratiaa ja vapautta. Eli haluaisin sanoa, että todellakin voimme olla ylpeitä eurooppalaisuudesta. Ja todellakin nyky-Eurooppa on täysin erilainen kuin siirtovalta-Eurooppa. Kun ihmisestä tulee vähän vanhempia, ymmärtää historiaa ja elää tämän tyyppisiä hetkiä, niin ne ovat sellaisia hetkiä, jotka liikuttavat ja jotka motivoivat jatkamaan, mutta voisin sanoa, että se, että te olette täällä, niin sekin liikuttaa minua ja se innoittaa minua ja se kannustaa minua jatkamaan tällä monikielisyyden tiellä, joka tiedän, että se on hyvin keskeinen osa EUn toimintaa, mutta se on hyvin keskeinen osa myöskin, kun ajatellaan kansojen välistä yhteisymmärrystä ja tähän taidankin päättää ja haluaisin kiittää vielä teitä koko sydämestäni kärsivällisyydestänne. Kiitoksia. a despedir a la, a la señora al señor Vélez, a quienes agradecemos. Pues de... Kiitämme Velleä ja komission jäsentä läsnäolosta. Ja seuraavaksi siirrymme välittömästi tähän ensimmäiseen paneeliin, ensimmäisen osan tätä konferenssia nyt sitten tämän avajaisosion jälkeen.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 Vielleicht noch kurz eine praktische Anmerkung. Sie Kenties lyhyesti käytännön huomautus. Teillä kaikillanne, kaikilla on pöydällänne tällainen paperilappunen, jossa on merkittynä tulkkauskielet ja tulkikoppien numerot. Arabia, Kiina ja Turkki ovat myöskin kieliä, joita voidaan puhua täällä kokouksessa. Seuraavaksi siirrymme hieman eteenpäin esityslistallamme. Olen nyt erittäin iloinen voidessani toivottaa tervetulleeksi Euronewsista Herra Philippe Keilälle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Vice-président du Parlement. Kiitoksia, Rova Kosmido, varapuhemies. Kiitoksia siitä, että minut kutsuttiin tähän konferenssiin. Euronewshan on monikielinen kanava, kuten hyvin tiedätte, joten ei me täällä tosin edusta mitään yliopistotasoa, vaan media. Joka tapauksessa tämä on kuitenkin mielenkiintoinen meidän kannaltamme. Meillä on journalisteja, jotka puhuvat 22 kieltä ja lähettävät ohjelmaa 11 kielellä eri puolilla maailmaa. Euroopan parlamentti on myöskin erittäin monikielinen elin, joten me hyvin nivoudumme, soveudumme tänne joukkoon. Hiljattain havaitsin, että Intian parlamenttikin on monikielinen parlamentti. En tiedä, tietääkö moni tästä maailmassa. Näitä ei varmaan varma montaa maailmassa ole, mutta sielläkin on simultaanitulkkeja, jotka kiel, kääntävät kieltä kielestä toiseen. Ja puhutaan Kashmiria, Intiaa ja muita kieliä, alueellisia kieliä. Joten niin kuin Euroopan parlamentissakin mepeillä on kuulokkeet korilla, niin Intiakin parlamentin jäsenillä on. Ehkä simulaatio tulkkaus parlamentissa on laajempaakin kuin yleisempäkin kuin mitä voisi kuvitella. Herra Stefan Lopez saa seuraavaksi puheenvuoron. Hän on pysyvä edustaja Euroopan unionin tasolla ja edustaa tällä ranskan kielisen maailman järjestöä. Olkaa hyvä. Euh, Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Tietysti ensinnäkin haluaisin kiittää tämän hienon tapahtuman järjestäjiä. Kuten Martinez totesi, tämä on erinomainen tilaisuus ja tehän kaikki edustatte koulutusalaa, niin mehän nyt ajattelemme tulevaisuutta. Me olemme Euroopan sydämessä Euroopan parlamentissa joka on demokratian moottori. Ja samanaikaisesti me olemme nyt täällä keskustelemassa rehtorien kanssa ja miettimässä tulevaisuutta. Kiitoksia. Eli nyt on minulla on hankala tehtävä puhua Martinezin jälkeen, joka todellakin innoitti meitä puheenvuoroillaan. Eli haluaisin puhua teille hiukan kielten monimuotoisuudesta ja sen heikkenemisestä. Ja sitten, miten tämä heikkeneminen tulee vaikuttamaan ja miten tätä kielten monimuotoisuutta voitaisiin ylläpitää yhteiskunnissamme. Sosiaalingvistit ovat arvioineet, että maailmassa on noin 7000 eri kieltä, suurin piirtein hiukan enemmän tai vähemmän riippuen tutkimuksesta. Ja ne ovat jakautuneet hyvin epätasaisesti, erityisesti kun ajatellaan eri mantereita. On arvioitu, että 32 prosenttia näistä kielistä, niitä puhutaan Aasiassa, 30 prosenttia Afrikassa, 19 prosenttia Tyynen meren alueella 15 prosenttia Amerikan mantereella ja Euroopalle, joka on täällä kielisen monimuotoisuuden keskiössä, niin Euroopassa tämä määrä on vain 3 prosenttia maailman kielistä. Eli me olemme aika vaatimattomia täällä, kun verrataan muihin maailman osiin. Ja aika kiinnostavaa on se, että huomataan, että mitä kehittyneempi manner on, niin sitä vähemmän siellä puhutaan eri kieliä. Se on aika paradoksaalista ensi kuulemalta. Se on ehkä hiukan huolestuttavaa ja toisaalta mielenkiintoista. Ja jotkut tutkijat ovat huomanneet, että on yhteys sen välillä, millainen on luonnon monimuotoisuus ja kielten monimuotoisuus. Mantereilla, joilla luonnon monimuotoisuus on vaarassa, niin silloin myöskin kielten monimuotoisuus on taantumassa ja heikkenemässä. Ja tämä on yhteys, joka on aika mielenkiintoinen ja samalla huolestuttava monessakin mielessä. Ja kaikkein alueet, joissa on kaikkein suurinta luonnon monimuotoisuutta, niin siellä on selvästi eniten myöskin kieliä. Eli luonnon ja kielten monimuotoisuus ovat yhteydessä toisiinsa. Ja kun ajatellaan kaikkia näitä kieliä, 26,5 prosenttia ovat kieliä, joita puhuu 10 000 100 000 henkilöitä. 29,4 prosenttia kielistä ovat kieliä, joita puhuu 1000-10 000 henkilöä. Ja sitten 25,7 prosenttia ovat kieliä, joilla on sata sadasta tuhanteen puhujaa. Ja näissä kahdessa viimeisessä tapauksessa, tai jopa näissä kolmessa kaikissa tapauksessa on selvää, että tietty, tietyt näistä kielistä, ja itse asiassa valtaosa näistä kielistä ovat uhanalaisia. Lyhyellä, keskipitkällä ja erityisesti pitkällä aikavälillä on arvioitu, että 50-90 prosenttia näistä kielistä se riippuu vähän tutkimuksesta, niin saattavat kadota ennen 2000-luvun loppua. No tietysti on tällaisia hälyttäviä puheenvuoroja, mutta meidän täytyy nyt myöskin ymmärtää, mistä tämä monimuotoisuuden heikkeneminen johtuu. Etnologit katsovat, että kielten monimuotoisuuden heikkeneminen johtuu erilaisista muodoista, joita on poliittisissa, sosiaalisissa ja taloudellisissa organisaatioissa. Ja näissä organisaatioissa on ryhdytty rationalisointiin, keskittymiseen, standardisointiin. Ja kaikki tämä johtaa sitten poliittiseen keskittymiseen – esimerkiksi kun ajatellaan hallitusten välisiä rakenteita. Ja sitten myöskin talouden globalisaatioon, kaupungistumiseen, eli ihmiset keskittyvät enemmän pienemmille alueille. Ja myöskin nämä prosessit täällä rauhan tahtoisessa parlamentissa, niin myöskin täällä on tietynlaisia, aika välillä brutaaleitakin voimasuhteita. Ja nämä voimasuhteet johtavat tiettyihin valintoihin, jotka ovat pikemminkin kulttuurisia kuin luonnollisia. Ja ne johtavat siihen, että tiettyä kulttuuria jätetään sivuun ja tällöin myöskin monimuotoisuus supistuu. Esimerkiksi tietyt kielet on nyt suljettu pois. Ja ne saattavat kadota tai ainakin jäävät sitten ihan marginaaliin. Tällä hetkellä kahdeksalla kielellä on yli 100 miljoonaa puhujaa. Kiina, Englanti, Malesia, Espanja, Portugali, Arabia, Ranska ja Hindi. Ja joitain puhutaan pikemminkin paikallisesti kuin toisia, eli tietyt kielet liittyvät tiettyihin alueisiin hyvin tiukasti, kun taas toisia puhutaan sitten useilla alueilla, useilla mantereilla. Ja nämä kahdeksan kieltä voidaan luokitella kolmeen ryhmään niiden laajuuden osalta. Kiina, Malesia ja Hindi, ne kuuluvat tällaisiin superkeskeisiin, mutta paikallisiin kieliin. Espanja, Portugali, Arabia, Ranska, ovat myöskin superkeskeisiä kieliä, mutta ne ovat levinneet laajemmille alueille juuri näistä siirtomaa-ajoista johtuen. Ja sitten on englanti, joka on saanut tällaisen hyperkeskeisen kielen aseman. Sehän on siirtomaa kysymyksistä johtuen levinnyt hyvin laajalle, mutta siitä on hyvin selkeästi tullut kulttuurikieli, ja siitä on tullut todellakin sosiaalinen koodi, joka on levinnyt ei pelkästään tiettyihin instituutioihin, ja Martinethan puhui tästä, millä tavalla englanti on levinnyt tiettyihin toimielimikin selvästi voimakkaammaksi kieliksi, mutta näin on myöskin YK ja muissa järjestöissä. Mutta se on myöskin hyvin selkeästi kytköksessä tiettyjen tietyihin ihmisten toimintoihin. Näin ollen luonnollinen yhteiskunnallisen edistymisen prosessi ja tietysti jokainen yksilöhän pyrkii etenemään omassa yhteisössään ja yhteiskunnassaan. Ja silloin ensinnäkin opitaan ja sen jälkeen sitten käytetään kieliä, jotka ovat super- tai hyperkeskeisiä. Ja jos nyt ei puhuta ihan poliittisesti korrektisti tai puhuta tällaisesta monimuotoisuudesta tai kielten edistämisestä tai kulttuurista tai monikielisyyden vahvistamisesta, niin sanoisin, että tämä tilanne kehittyy ja se johtaa siihen, että kielten monimuotoisuus heikkenee. Kielet joko katoavat tai sitten näitä kieliä käytetään yhä vähemmän – tai sitten näiden kielten käyttöalue, eli tällainen funktionaalinen alue, supistuu, ja näitä kieliä voidaan enää käyttää tietyissä toiminnoissa. Ja viime kädessä niiden tilalle tulee sitten super- tai hyperkeskeisiä kieliä. No, tämä johtaa tietenkin siihen, että tällaisten perifeeristen kielten puhujat puhuvat niitä vähemmän, koska ne liittyvät vain tiettyihin toimintoihin, tai sitten niitä ei ainakaan välitetä eteenpäin, esimerkiksi lapsille. Ja samalla tavalla tämä tilanne johtaa siihen, että näiden kielten puhujien eliitit ovat keskittyneet näihin superkeskeisiin kieliin tai sitten tähän hyperkeskeiseen kieleen eli englantiin. Kuten edustaja Martinez totesi, niin he puhuvat kieltä, jota ei puhuta, tai vielä pahempaa, jota ei ymmärretä hyvin suuressa osassa heidän omaa kansansa. Ja tehtiinpä millaisia koulutusponnisteluita hyvänsä yhteiskunnissamme, jotka vuosikausia ovat jo yrittäneet levittää monikielisyyttä, niin tällaiset ponnistelut suurissa instituutioissa, myöskin Euroopan unionissa, ja kun ajatellaan komission ja parlamentin suosituksia jäsenvaltioille, jotta siellä edistettäisiin monikielisyyttä, niin sillähän on omistettu hyvin paljon hankkeita ja julistuksia, ja mehän kaikki haluamme myöskin edistää näitä samoja asioita, mutta siitä huolimatta ponnistelut ovat hyvin huomattavia, kun ajatellaan hallitusten välistä ja monen välistä toimintaa. Täytyy muistaa, että on myöskin maita, jotka ovat vähemmän kehittyneitä kuin Euroopan unionin jäsenvaltiot ja joissa monikielinen koulutus on todellista luksusta. Ja kyse ei ole siellä, miten järjestetään monikielinen koulutus, vaan ylipäänsä miten koulutusta voidaan järjestää. Ja kun olemme tavanneet edustajia näistä koulutusjärjestelmistä ja näistä organisaatioista, niin meille on sanottu, että no siis koulutuksessa monikielisyys, se on helppoa pohjoisen maille yhteiskunnissa, jotka ovat kehittyneitä, mutta meille, jos me pystymme edes järjestämään sen, että opettajille maksetaan palkkaa, jos me pystymme hoitamaan edes sen, että opiskelijoita ei ole liikaa koulussa ja että opiskeluolosuhteet ovat suurin piirtein kohdallaan, niin jo se on hyvä. Ja usein näiden yhteiskuntien edustajat kuuluvat yhteisöihin, jotka ovat jo itsessään monikielisiä, mutta jotka ovat sitä luonnostaan, eivätkä koulutuksen kautta. Varmaa on se, että tämä tilanne johtaa siihen, että kielten monimuotoisuus heikkenee, erityisesti tiettyjen periferisten kielten kohdalta. Mutta erityisesti tämä johtaa nyt sosiopoliittiseen kahtiajakoon. Tämä johtaa demokraattiseen kuiluun. Yhtäältä on eliittejä, jotka pystyvät puhumaan näitä super- ja hyperkeskeisiä kieliä, ja sitten on muut kansalaiset. Ja kuten Martine totesi, meillä täällä kaikilla, ja erityisesti teillä, jotka vastaatte näistä koulutuskysymyksistä yliopistoissa, niin teillä on hyvin raskas demokraattinen vastuu. No, tämä vastuu on erityisesti Euroopan parlamentilla ja Euroopan unionilla – mutta mehän kaikki tiedämme, kun ajatellaan tätä Euroopan rakentamishanketta, me tiedämme, millaisia ongelmia liittyy Euroopan unionista viestimiseen kansalaisten kanssa. Ja edustaja Martinez puhui siitä, että nyt kun elämme hyvin vakavaa kriisiä, jossa Euroopan unionin imago heikkenee. Vaikka sitä yritetään suojella, niin kuvitelkaa, mitä tapahtuu sitten, kun kansalaiset eivät ymmärrä, mitä sanotaan Euroopan unionista. Tietysti he turhautuvat, ne, jotka eivät ymmärrä, jotka eivät pysty puhumaan, joten silloin heidän mielensä syntyy hyvin negatiivisia mielikuvia Euroopan unionista. On vaikea ajatella myönteisesti jostain, jota ei tunne, jota ei ymmärrä. Ja usein tämä johtaa sitten epäluuloisuuteen. Tämä koskee Euroopan unionia, mutta tämä koskee myöskin muita instituutioita ja muita aloja, jotka eivät välttämättä liity Eurooppaan, mutta silloin kun kansalaiset ovat keskustelun ulkopuolella. Tässä nyt sosiaalinen jatkumo, Yhtäältä ovat nämä eliitit. No nyt täällä on yliopiston edustaja, parlamentin edustaja paikalla, joten nyt ei tarvitse käyttää mitään byrokraattista kapulakieltä. Sehän johtaa todelliseen oligarkiaan. Usein keskustelua käydään eliitin keskuudessa kielellä, joka saattaa olla super- tai hyperkeskeinen, mutta he elävät tietynlaisessa kuplassa – ja heille on täysin selvää, että pitää tehdä tietyn tyyppisiä päätöksiä ja sitten he suuttuvat, kun kansalaiset eivät ymmärrä ja torjuvat tällaiset päätökset demokraattisessa prosessissa. Ja sitten toisaalta ovat kansalaiset, jotka eivät ymmärrä, mistä on kyse, ja jotka tuntevat, että heidät on jätetty syrjään. Joskus kyse on yhteiskunnan edustajista, joskus jopa valittuja edustajia, kuten täällä Euroopan parlamentissa, jotka sitten ovat näissä elimissä, jotka saattavat diplomaattisia tai yhteisöllisiä, kuten täällä Brysselissä, no, mutta kyse saattaa olla myöskin yliopistoista tai liike-elämästä. Kyse voi olla monenlaisista paikoista, jotka ovat hyvin erilaisia, ja silloin siellä käytetään aina tätä samaa kieltä. Tämä tilanne johtaa nyt haasteisiin. Ja kun ajatellaan tällaista kaksi tahoisuutta, jota on aika hankalaa hallinnoida, Eli nyt tarvittaisiin jonkinlaista sivilisaation organisaatiota, joka toisaalta rikastuttaa yhteiskuntaa, mutta toisaalta köyhdyttää niitä. Ja kun ajatellaan kielellistä monimuotoisuutta, niin se saattaa myöskin vaikuttaa demokratiaan. Kun rationalisoida, rationalisoidaan tiettyjä toimia, niin se johtaa siihen, että hyvin suuri osa kansasta jää ulkopuolelle. Ja tällainen dynamiikka, joka yhdistää erilaisia yhteisöjä ja lähentää niitä, niin johtaa samalla siihen, että tietyllä kansan osilla on identiteettikriisejä. Ja tällainen identiteettikriisi liittyy tietysti pelkoihin ja turhautumiseen, kun käydään keskusteluita, joita kansalaiset eivät ymmärrä. Tässä tilanteessa esimerkiksi komissiossa ja Euroopan parlamentissa joissain jäsenvaltioissa harjoitetaan kielipolitiikkaa, joka liittyy sääntelyyn statukseen, kielten statukseen. Ne liittyvät kielten uudistamiseen. Ne liittyvät myöskin tulkkaus- ja käännösjärjestelyihin, joita on saatavilla – ja uusien teknologioiden levittämiseen koulutuksen kautta. Ja tähän liittyy myöskin uusien teknologioiden instrumentalisaatio. Enkä usko, että kääntäjä tai tulkkeja ei näillä voi korvata, mutta niistä on varmasti kääntäjällä tulkkeilla kuitenkin tulevaisuudessa paljon apua. Euroopan parlamentissa ja laajemmin Euroopan unionissa on tehty valinta, ja kuten Martine sanoi, se ei ole mikään ihan sattumanvarainen valinta, vaan kyse on ollut poliittisesta tahdosta. Eli on valittu tulkkausjärjestelyt, jotka kattavat kaikki kielet. Jokainen voi käyttää omaa kieltään, koska on käännös- tulkkauspalveluita, ja jokaisella on sitten valinnanvapaus, kuten Martin sanoi, ilmaista itseään omalla kielellään ja saada sitten oma puheenvuoronsa tulkatuksi ammattilaisten tulkkien kautta. Ja tulkitat ovat loistavia viestivälittäjiä, siltoja eli eri kulttuurien välillä. Ja pitää paikkansa, että täällä puhutaan ikään kuin akvaariosta, näistä tulkkauskopeista – mutta ehkä tämä akvaario on ihan hyvä kielikuva, koska tässä akvaariossa on upeita kaloja, jotka osaavat liikkua eri kulttuurien välillä hyvin joustavasti. Ja toiset taas liikkuvat paljon hankalammin ja heidän täytyy pitää varansa, jotta eivät he joudu ongelmiin. Joskus tämä monikielisyyden edistäminen on hyvin keskeistä, enkä nyt enää korosta tätä, koska tehän kaikki olette jo vakuuttuneita tästä seikasta. Mutta on selvää, että mitä enemmän monikielisyyttä ja kielten koulutusta kehitetään, sitä enemmän luodaan näitä hienoja vaikutuksia kielten opiskelussa – Näillä seikoilla on joskus vähän kielteinen kuva, koska silloin kun muuttuu toiseksi, niin se tarkoittaa sitä, että avaa itseään erilaisuudelle. Ja mehän tarvitsemme tässä maailmassa suvaitsevaisuutta. Meidän ei pidä olla epäluuloisia toisia kohtaan, vaan uteliaita. Ja ne, joilla on onni, siis tähän on onni, jos pystyy puhumaan useita kieliä, niin Silloin voidaan nähdä, kuinka hienosti se johtaa mielen avautumiseen, millaisia uusia mahdollisuuksia avautuu, kun pystyy näkemään asioita toisen silmien kautta. Ja mehän asumme, elämme hyvin monimutkaisessa maailmassa. Ja jos katsoo yhden filterin läpi kaikkea, niin se on aika köyhä näkemys maailmasta. Me tarvitsemme hyvin paljon erilaisia näkökulmia tässä maailmassa, ja jokainen kieli on näkökulma maailmaan. Näkökulma tämän maailman organisaatioon. Ja on selvää, että tällä tavalla voi muuttua. Ja tähän muutokseen liittyy hyvin läheisesti kieli. Mitä enemmän oppii kieliä, niin sitä paremmin pystyy olemaan avoin muita kohtaan. No, lopuksi vielä puhuisin vielä yhdestä asiasta, joka on realismia. Minä puhuin tästä kielellisen monimuotoisuuden heikkenemisestä, ja tämä heikkeneminen on todellisuutta. Ja EUn viimeisimmissä raporteissa, esimerkiksi Eurobarometrissa vuodelta 2012, on nähty, että jokainen uskoo, että monikielisyys on, monikielisyys on hyvä asia, mutta siitä huolimatta, ja tämä tutkimus osoittaa sen selkeästi, että kielten osaaminen ja kielten monimuotoisuus on heikentynyt. Ja yhä vähemmän on niitä, jotka sanovat pystyvänsä puhumaan toisia kieliä. Ja usein ihmiset sanovat, että no, osaan sitä kieltä aika huonosti. Ja ainoa kieli, jota he sanovat puhuvansa hyvin, on tämä hyperkeskeinen kieli, englanti. Ja itse kun olen matkustanut paljon hyvin monissa järjestöissä, niin epäilen hiukan tätä. No, paljon on vielä tehtävänä, jotta kansalaiset ja opiskelijat uskovat, että on tarpeellista kouluttautua oppia uusia kieliä. Ja kaikki, myöskin eliitin jäsenet, on saatava vakuuttuneiksi siitä, että heidän on luotettava tulkkeihin enemmän kuin itseensä. Heidän pitää koulut, kunnioittaa kansoja, joista he ovat peräisin puhumalla oman identiteetinsä kieltä, jossa he parhaiten ilmaisevat itseään paremmin kuin millään muulla kielellä, ja ammattilaisten pitää antaa tulkata heitä. Näin voidaan olla yhteydessä muihin kulttuureihin, koska siitähän tässä on kyse. Ei kyse ole siitä, että tulkataan tai käännetään pelkästään, vaan kyse on paljon muustakin. Tässä luodaan yhteyksiä eri kulttuurien välille, ja tämä on tulkkien tehtävä. No ehkä koulutuksen ja uuden teknologian avulla voidaan vaikuttaa hyvin merkittävällä tavalla tähän tilanteeseen – Toivottavasti voimme toimia tähän suuntaan ja noudattaa sitä perinnettä, jota EU:ssa ja Euroopan parlamentissa on aina noudatettu. Kiitos. Merci, Monsieur Lopez. Euh, Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Mikäli teillä mitään kysyttävää, voin antaa puheenvuoroja, mutta herra Lopezilla on esittää kysymyksiä, kenties joka liittyy Euroopan unionin toimielinten asenteeseen suhteessa monikielisyyteen. Euroopan parlamentti kunnioittaa täysin monikielisyyttä 23 kielellä, jotka ovat virallisia Euroopan unionissa. Tosin näistä vain aina ei käännetä, mutta yleensä on 23 kieltä, eikö totta? Ai, vielä toinenkin kerrosa. Nyt minä ymmärrän. Tämä toinen akvaariokerros jäi meiltä huomaamatta. Komission puolella puolestaan työkieliä on vähemmän. Te sanoitte, miten tämän sanoisin, että monikielisyyden maailma on johtanut jonkinlaiseen kitkaankin ja vastustukseen, uhmaan Oletteko nähnyt tällaista komission puolella, ei niinkään parlamentissa? Uskotteko, että parlamentti on säästynyt tällaiselta Euroopan parlamentin historiansakin vuoksi kunnioittaa monikielisyyttä, että komission puolella pikemminkin on vastahakoisuutta tässä suhteessa. Onko tämä sitten poliittisesti korrektia, mutta huomatteko, että tässä on sävyeroja parlamentin ja komission välillä? Vastaisin, että parlamentin luonteenomaista on, kun se on kansalaisten valitsema, on, että se on erittäin tarkkaavainen monikielisyyskysymyksessä, koska edustaja, joka on valittu, ei oikein voi erota siitä kielestä, jolla hänet on valittu. Se on hankala kysymys, ja jos otetaan huomioon se yhteisö, joka edustajat on valinnut, se kansalaiset, jotka on valittu, niin se johtaa nimenomaan tällaisen tarkkaavaisuuteen parlamentin puolelta. Mutta tietysti on parlamentissa myös halukkuutta kiinnittää erityistä huomiota tähän kielten monimuotoisuuskysymykseen. Kysymyksessä mielestäni on esimerkillinen toimielin tässä suhteessa. Komissio taas on toisessa tilanteessa, koska se luonteeltaan sanoisin ei ole tällaisen demokraattisen keskustelun eteenpäin viejä, vaan se hoitaa asiat käytännönläheisesti, teknisesti. Se tekee aloitteita, vie eteenpäin asioita ja ne, jotka ovat mukana tässä Euroopan rakennustyössä, niin minua kyllä hämmästyttää se nopeus, jolla sitä hoidetaan. Tämä on aivan jatkuva juoksukilpailu. Ja komission vaikeutena No tietysti parlamentissa aivan yhtä paljon työtä, mutta komissiossa ongelmana on säilyttää ajatus siitä, että täytyy olla tehokas, nopea ja reagoida heti siihen, mitä maailmassa tapahtuu, mutta samalla täytyy ehdottomasti noudattaa. Ensinnäkin ottaa huomioon se paine, joka siihen kohdistuu, ja ne puhujat, jotka eivät hallitse välttämättä erinomaisesti niitä kieliä, joita käytetään. Eli minä olisin esimerkiksi voinut puhua teille vaikka saksaksi tai englanniksi, mutta en tehnyt sitä, vaan puhuin äidinkielelläni. Tein sen aivan harkiten. Ja komissiossa on tällainen haaste on jatkuvasti e- edessä, koska monikielisyys vähenee. Lisäksi uskon, että yksilöllä on vastuu. Minä olen monenvälisessä kansainvälisessä yhteisössä mukana, joka edistää frankofoniaa. Me emme voi jatkuvasti heittää palloa toimielinten kentälle. Ei Euroopan unioni ole olemassa sitä itseään varten, vaan sitä varten, että jäsenvaltiot haluavat sen olemassaoloa jäsenvaltiot maksavat sen olemassaolosta myös. Ja ne edustajat, jotka eivät kanna omaa identiteettiään silloin, kun ovat tällaisessa instituutiossa, eivät ne voi jättää sitä tuonne turvatarkastukseen, vaan se on heidän mukanaan. Se sisältää myöskin tietoisuuden kielestä. Ja he kantavat aivan kuten kaikki meistä tämän monivuotoisuuden pienen osion mukanaan. Ja se on vastuu. Se voi myös olla mukana teillä silloin, kun viette eteenpäin kokemuksia, tietoa. Näin opiskelijatkin tehdään tietoiseksi siitä, että on tärkeää tunnustaa kielitaustansa. Kysymys ei ole pelkästään siitä, että puhutaan vähemmistökielistä, vaan kyseessä pitäisi olla yleisen kielitaustan huomioiminen. Jokainen kantaa oman kielellisen perintönsä mukanaan. Ei sitä jätetä pois opportunistisista syistä tai muista syistä. Se mielestäni on tärkeää. Ei tietysti komissio pakota jokaista virkamiestä toimimaan tietyllä kielellä silloin, kun he ilmaisevat itseään. Jokaisella itsellään on tämä vastuu kannettavanaan. Kiitoksia. Nyt avaan keskustelun. Herra Benedetti saa ensimmäisen sitä kysymyksen. Olkaa hyvä. Mon nom est Marco Benedetti, je suis directeur général des services d'interprétation de la... Olen Marco Benedetti, olen komission tulkkauspalvelun päällikkö. Salin, että, että nyt puutun tuohon äskeiseen huomautukseen. Täällä viitattiin viitattiin keskusteluiden vaikeuteen, jotka liittyvät monikielisyyteen. En usko, että meidän tulkkimme eivät kykenisi ylittämään näitä monikielisyyden ongelmia. He tekevät tätä joka ikinen päivä. On aivan totta, että kokousten lukumäärä komission puolella ja nopeus ja tulkkiresurssien vähyys kautta maailman ei mahdollista sitä, että komissiossa voisi joka ikisessä kokouksessa olla kaikki kielet käytössä täysin kunnioittaa monikielisyyttä. Pääosasto, pääosastoni varmistaa tulkkauksen ministerineuvoston kokouksiin. Kaikissa tul- ministerineuvoston kokouksissa on tulkkaus kaikille kielille, koska tämä on sitä samaa demokraattista kes- keskustelua, johon täällä viitattiin – kuin parlamentikin puolella, on vain totta, että komission puolella ei ole täysin yhtä pitkälle mennyttä monikielisyyttä kuin parlamentissa. Lähinnä komission puolella pidetään kiinni monikielisyyden laadusta ja yhteistyöstä yliopistojen kanssa. Meille monikielisyys on prioriteetti. Kiitoksia tästä esimerkiksi herra pääjohtaja. Onko mitä muita puheenvuoropyyntöjä tähän väliin? Eli kuka muu haluaa puheenvuoroa, kenties voisimme nyt päättää tämän keskustelukierroksen tähän, niin ettei sun enempää viivettä. Estyställe. Kiitoksia herra Kaila ja herra Lopes näistä mielenkiintoista aluksista. Ennen kuin te kaikki nyt ryntäätte ulos täältä kahvitauolle, nehän lupasin teille kahvitauon, niin totesin, että kannattaa tulla myöskin takaisin tasan kello 16.30, koska silloin siirrymme merkittävän keskustelun osaan yliopistojen kanssa. Silloin tarkastellaan rahoitusmahdollisuuksista, joilla voitaisiin tukea esimerkiksi liikkuvuutta. Me pidämme lyhyen tauon ja otamme myöskin perhepotretin. Näitä ei oteta pelkästään neuvoston puolella, vaan myöskin täällä meillä. Ja mikäli haluaa wifi liittymän voi pyytää tunnukset tuosta tiskiltä salin ulkopuolelta. Minun työntekijäni Emilio Orlando istuu myöskin tuossa tiskintä tuon pöydän takana vastaamassa käytännön kysymyksiä liittyvät esimerkiksi kuulukorvauksiin ja tämän tyyppisiin. Kiitoksia. okei, okei, okei, okei. Uh, I would like to welcome you back to the Erasmus, Mobility and Joy. Haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi takaisin tänne käsittelemään Erasmusta. Ja jos sopii, puhun äidinkieltäni turkkia ja annan pätevien kollegoideni edustaa minua 25 kielellä. hyvät naiset ja herrat, kuten tiedätte, tämän paneelin aikana aiomme käsitellä Erasmus Mundus-ohjelmaa, vaihto-ohjelmaa, joka on erittäin tärkeä yliopistoille itse asiassa. Tämä ohjelma on erityisen tärkeä eri yliopistoille ja sen taloudellinen puoli on myöskin tärkeä. Ja sen riippumatta siitä, mistä toimialasta on kysymys, onpa kysymys sitten Erasmuksesta tai jostain toisesta ohjelmasta, niin rahoituspuoli on erityisen merkittävä. Ja juuri tästä syystä minusta on niin ilahduttavaa, että Euroopan parlamentti on halunnut suoda yhden osan tästä seminaaristaan tämän tyyppiselle ohjelmalle. Esittelen ensin teille paneelin osallistujat. Tämä paneeli on, ensimmäinen osallistuja on Vito Borelli, joka on Euroopan komissiosta. Hän vastaa Erasmus Mundus-ohjelmasta siellä. Hän ratkoo niitä ongelmia, joita Erasmus Mundukseen liittyy. Ja mielelläni annan teille puheenvuoro, jotta voitte esitellä meille ohjelmanne. Kiitoksia. Hyvät Euroopan parlamentin kollegat, kiitoksia siitä, että kutsutte minut paikan päälle esittelemään Erasmus Mundus-ohjelman tänään. Kyllä tässä vähän aristelen, kun näin inspiroivien ja poliittisesti tärkeiden puheenvuorojen jälkeen käytän itse puheenvuoron. Ja vähän syyllisyyttäkin tunnen, kun äidinkieleni on italia ja kuitenkin puhun englantia tänään. Toisaalta olen täällä Euroopan komission nimissä. Komissiohan viitattiin usean otteeseen toimielimenä, joka ei ole erityisen monikielisystävällinen ja valitettavasti täytyy kyllä tunnustaa, että useimmat kokouksemme pidetään työkielillä tai yhdellä työkielellä. Turha kai sitä nyt tässä on sen kummemmin enää yksilöidä. Pahoittelen siis sitä, että puhun englantia, mutta se on se kieli, jota käytämme päivittäin, kun tämän tyyppisistä yliopistoyhteistyöaiheista puhutaan ja puhutaan akateemisesta liikkuvuudesta. Toteaisin myös, että kun otetaan huomioon tämän päivän aihe, uusi teknologia ja monikielisyyden opettaminen, niin ehkäpä yhteys Erasmus Mundus-ohjelmaan ei ole aivan niin välitön. Siitä huolimatta olen sitä mieltä, että tämä yhteys on erittäin syvä, erittäin vahva. Ja riippumatta usein esitetystä kritiikistä, joka kohdistuu eurooppalaisen korkeakoulutustarjontaan ja siihen, että se on nimenomaan englanninkielen puitteissa tapahtuva, niin Erasmus Mundus-ohjelma, voin elattuna todeta, on aivan alusta lähtien pyrkinyt edistämään monikielisyyttä, kuten myöskin kansallisten kielten käyttöä, jos ei opetustarkoituksissa, niin ainakin pakollisina opetusohjelmaan kuuluvina aineina näissä maisteri- ja tohtoritutkinnoissa, joita tuemme ohjelmamme puitteissa. Kun puhutaan sitten Erasmus Mundus maisteri- ja mm, tohtoriohjelmien sisällöstä, niin joudun toteamaan, että kielipuolella meillä on puutteita. Pääsyynä siihen on se, kuten varmasti tiedätte, että perinteinen akateeminen yhteistyö kansainvälisellä aloilla on aina ollut vahvempaa niin sanottujen kovien tieteen aloiden, luonnontieteiden ja yhteiskuntatieteiden aloilla. Ja vain pieni osa kursseistamme kohdistuu humanitaarisiin tieteisiin. Tuossa pienessä osiossa vain harva käsittelee kielikysymyksiä – On totta, että kun kootaan yhteinen ohjelma maisteri- tai tohtoritasolla, niin ehkäpä kielten opiskelu ei ole se asia, joka heti tulee mieleen yhteistyössä eri yliopistojen välillä, eri maiden välillä. Se ei kuitenkaan poissulje mahdollisuutta kehittää yhdessä eri maiden kanssa maisteri- ja tohtorin opintoja monikielisyyden alalla välineenä yhteiskunnan kehityksessä tai kun halutaan pönkittää alueellisten tai vähemmistökielten asemaa tai viedä eteenpäin aktiivisempia välineitä tulkkauksessa. Ja halusin esittää tämän alustuksen, jotta voisin antaa jonkun verran sisältöä myös tälle esitykselleni niin tänään, joka siis keskittyy pääasiallisesti Erasmus Mundus-ohjelmaan sellaisena kuin se tänä päivänä on. Mutta ennen kuin selvitän teille sitä, mitä me tällä hetkellä teemme, haluaisin muistuttaa hyvin lyhyesti niistä poliittisista tavoitteista, joita Erasmus Mundus-ohjelmalla on, jotka ovat hyvin pitkälti samoja kuin silloin, kun ohjelma luotiin vuonna 2004. Siitä on nyt hurahtanut kahdeksan vuotta. Ja Tavoitteet edelleenkin ovat yhtäältä se, että pyritään parantamaan eurooppalaisen korkeakoulutuksen laatua kansainvälisen yhteistyön avulla, ja tämä tehdään tavallisesti tukien sitä kehitystä ja täytäntöpano, joka yhteisissä ohjelmissa on, jota on siis kehitetty eurooppalaisten yliopistojen ryhmä. Ja siinä on mahdollisuutena myös sisällyttää muita kuin eurooppalaisia kumppaneita mukaan ohjelmaan. Toista kohdasta toteaisin, että Erasmus Munduksen tavoitteena on parantaa inhimillisten voimavarojen kehitystä. Tämä on yhä tärkeämpää nyt kriisiaikana, kun työpaikkoja on vähän. Me haluamme, että korkeakoulutuksen taso mahdollistaa sen, että opiskelijat ja nuoret saavat enemmän mahdollisuuksia urallaan. Sitten poliittisemmat tavoitteet vuoropuhelun edistäminen ja kulttuurien ja kansojen välisen ymmärtämyksen lisääminen. Näihin tavoitteisiin pääsemiseksi on oleellista käyttää ja opettaa sellaisia kieliä ja kulttuureita, jota eurooppalaiset yliopistomme kykenevät tarjoamaan opiskelijoilleen. Erityisesti siitä syystä, kuten useimmat tietävät, että Erasmus Mundus kohdistuu muihin kuin eurooppalaisiin opiskelijoihin, että he olisivat osan opiskeluajastaan eurooppalaisessa yliopistossa. Tämän seurauksena neljäs tavoite Erasmus Munduksessa on viedä Eurooppa eteenpäin huippuosaamisen keskuksena kautta maailman. Eli tehdä eurooppalaisesta korkeakoulutuksesta näkyvämpää, avoimempaa ja kilpailukykyisempää verrattuna muihin kilpailijoihin maailmassa. Hyvin lyhyesti sitten tästä ohjelman rakenteesta. Ohjelma on mennyt eteenpäin ensimmäisestä vaiheesta 2004-2008 vaiheeseen kaksi, joka kestää vuoteen 2013 asti. Ja tavoitteena on jatkaa vuodesta 2014 eteenpäin. Mutta Euroopan komission ehdotus seuraaja ohjelmaksi on nimeltään Erasmus for All, Erasmus kaikille – sen on tarkoitus yhdistää Eurooppa, Erasmus Mundus ja eurooppalainen Erasmus-ohjelma Leonardo da Vinci ammattikoulutuksessa, Youth in Action-ohjelma ja urheilu. Eli tästä tulee tällainen laajapohjainen ohjelma, joka yhdistäisi eri osiot. Toimi yksi on ehkä ohjelman peruspilariseen yhdistää eurooppalaisen ja Euroopan ulkopuolisen yliopistoyhteistyön, jonka tavoitteena on kehitellä yhteisiä maisteri- ja tohtoriohjelmia ja liittää sen sellaisen stipendijärjestelmään, stipendejä, jota tarjotaan erityisesti muille kuin eurooppalaisille henkilöille, jotta nämä opiskelisivat Euroopassa, ja myös muille kuin eurooppalaisille professorille, jotta nämä tekisivät tutkimustyötä Euroopassa. Ja vuodesta 2009 lähtien myös stipendejä eurooppalaisille – Tämä ei kuitenkaan ole ohjelman päätavoite ja sen takia stipendien määrä eurooppalaisille on jonkun verran matalampi kuin muille kuin eurooppalaisille. Toimi kaksi pohjautuu myös yliopistojen väliseen yhteistyöhön, mutta tavoitteena ei ole kehitellä mitään yhteisiä tutkintoja, vaan tarjota opiskelijan vaihdolle pohja. Siinä keskitytään siis lyhyen aikavälin vaihtoihin ja opintopisteiden liikkuvuuteen. Sitten toimi kolme, eli edistämishankkeet. Niitä ei välttämättä aina täytäntöönpanna yliopistoissa, vaan kansallisten opinnon edistämiskeskusten avullakin näitä voidaan viedä eteenpäin, tai muiden toimielinten, jotka tukevat korkeakoulutusta. Tavoitteena on nostaa eurooppalaisen korkeakoulutuksen profiilia maailmassa. Siinä voidaan järjestää seminaareja, messuja, tutkimuksia. Ja tavoitteena on siis pureutua kansainvälistymisen esittämiin haasteisiin korkeakoulutuksessa maailmassa. Muutama luku, jotta näette, minkä kokoista ohjelmista on kysymys. Näinä kahdeksan täytäntöönpanon vuoden aikana Erasmus Mundus on tukenut noin 150 yhteistä maisterikurssia, 50 yhteistä tohtoriohjelmaa, 50 toimi kahden kumppanuusohjelmaa ja 60 toimi kolmen edistämishanketta. Kun tarkastellaan sitten äh, stipendipuolta ja liikkuvuutta, niin näissä yhteisissä ohjelmissa, jotka löytyvät toimesta yksi, kahdeksan vuoden aikana olemme tarjonneet stipendejä yli 15 000 opiskelijalle ja tohtorikandidaatille, yli 2000 opettajalle. Toimi kahden kumppanuudessa. Olemme tukeneet 25 000 opiskelijaa tai opettajaa. Lukumäärä on suurempi, koska kesto on pienempi. Ja kysymys on ollut nimenomaan opintopisteiden siirtämisestä eikä tutkintojen siirtämisestä. Vuoteen 2013 mennessä tavoitteena on päästä 50 000 yhteensä. Ja sitten aktiivisimmat maat, niistä Intia on ensimmäisellä sijalla stipendeissä opiskelijoille Yhdysvallat. Yhdysvaltojen kanssa tehdään eniten yliopistoyhteistyötä Kiina on toisella siellä molemmissa taulukoissa. Ja sitten muutama maa, jotta sitten mikä merkitys BRICS-mailla on, kuten myöskin joillakin Afrikan mailla. Etiopia muuten on se maa, josta meille tulee kaikkein eniten hakemuksia, mikä ei ole merkinnyt sitä, että opiskelijat on eniten valittu sieltä, mutta varmaankin siitä syystä, että yliopistot erittäin tehokkaasti jakavat tietoa tai Euroopan edustusto, Etiopian Euroopan edustusto on tätä tietoa voimakkaasti jakanut, niin näemme, että sieltä on tullut valtavan paljon hakemuksia. Sitten vielä jonkun verran tietoa niistä sivutoimista, joita teemme Erasmus Munduksen puitteissa. Ja osoitamme näin myös sen, miten kiinnostuneita olemme ohjelman kestävyydestä. Meillä on erilaisia ryhmittymiä, esimerkiksi aloite, joka käynnistettiin viime vuonna, jonka tavoitteena on hyödyntää synergiaa ja tunnistaa parhaat käytännöt Erasmus Mundus-ohjelman puitteissa. Meillä on viisi eri aluetta, jossa olemme todellakin halunneet saada parhaiden käytäntöiden vaihtoa. Ne ovat hankkeiden kestävyys, työllistyvyys, tunnustaminen. Yksi koski alueellista Aasia, eli niitä hankkeita, jotka kohdistuivat asiakasta tehtävään yhteistyöhön, ja yksi sitten temaattinen teema, ilmastonmuutos. Tässä on myös linkki tuonne nettisivulle, josta voitte katsoa lisätietoa. EMQA, niin sanotusti on myös toinen asia, jota on viimeisen kolmen neljän vuoden aikana täytäntöön pantu. Siinä analysoidaan olemassa olevan Erasmus Mundux-kurssien laatua ja sen seurauksena on tuotettu laatukäsikirja, jossa annetaan ohjausta osallistuville tai tuleville ohjelman osallistujille. Siellä voidaan myös verrata omia taitoja tiettyihin kriteereihin, joita Erasmus Munduksen pohjalta on otettu käyttöön. Opiskelu Euroopassa on toinen aloite, joka ohjaa opiskelijoita, joiden tavoitteena on opiskella eurooppalaisissa maissa se on portaalisivusto, joka tarjoaa lisätietoa ja hyvin usein se ohjaa opiskelijat kansallisten tietopalveluiden ääreen, josta nämä löytävät tietoa eivät pelkästään eurooppalaista ohjelmista, kuten Erasmus Munduksesta, vaan myös kansallisista ohjelmista yksittäisissä jäsenvaltiossa. Ja lopuksi mielestäni yksi kaikkein menestyksekkäin menekkäimmistä aloitteista Erasmus Munduksen puitteissa on Erasmus Mundus opiskelija- ja entisten opiskelijoiden järjestön luominen, joka vie eteenpäin sitten muiden stipendin saajien kanssa tehtävää yhteistyötä ja verkostumista. Ja se on myös hyödyksi komissiolle, kun se pyrkii viemään eteenpäin näitä aloitteita kautta maailman. Nyt meillä on noin 70 000 opiskelijaa ja entistä opiskelijaa, jotka ovat mukana tässä yhdistyksessä. Ja he ovat kaikkein parhaimmat edustajat ohjelmallemme kautta maailman. Heitä löytyy joka paikasta maailmasta ja tietysti toivomme, että opiskelijat, jotka ovat päättäneet opiskelunsa Euroopassa, sitten omassa maassaan vievät eteenpäin Eurooppaa ja luovat yhteyksiä poliittisilla, taloudellisilla ja muilla aloilla. Lisätietoa Erasmus Munduksesta ja sen täytäntöönpano tavoista löytyy näiltä internetsivustoista, päätän esitykseni tähän mielelläni vastaan myös kysymyksiin, jos sellaisia on. Kiitoksia. Sayın Borelli çok teşekkür ediyoruz. Ee, soruları eğer uygun bulursanız e, panelin sonunda alalım. Böyle jos teillä on kysymyksiä, niin voitte esittää ne paneelin päätteeksi. Kuuntelemme ensin kaikki puheenvuorot ja sen jälkeen sitten käymme keskustelua. Seuraavaksi puheenvuoron saa Bernardo de Quiros. Olen tuntenut hänen hyvin pitkään, koska olen tuntenut hänet Jean Monnet-kurssista lähtien. Ja hän on henkilö, johon olen jatkuvasti sähköpostiyhteydessä ja on hienoa, että hän on nyt täällä tänään paneelissa. Hän edustaa Euroopan komissiota ja annakin hänelle heti puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Kiitoksia paljon. Olin erittäin iloinen nähdessäni sinut jälleen kerran. Olen valmistellut esitykseni englanniksi ja ranskaksi, koska vastaan Euroopan komission monikielisyysyksikön johdosta. Siitä huolimatta aion puhua espanjaa, vaikkakin ammattisanasto on lähinnä englannin ja ranskan kielestä. Puhu silti espanjaa. Eli... Tämä johtuu siitä, että sen jälkeen kun kuulin Martinetin alustuksen, minun on nyt pakko puhua äidinkieltäni, niin ja haluan osoittaa hänelle kunnioitusta ja hänen puheenvuoroaan. Hänellä oli niin innostava viesti aluksi, kun hän muistuttaa siitä, mitä me täällä EU:ssa teemme, nyt vaikeina hetkinä. Lähinnä puhun teille rahoitusmahdollisuuksista. Eli millä tavalla me rahoitamme kieliä koulutuksen pääosastossa – No, tällä hetkellä sitä rahoitetaan monimuotoisella raho- ohjelmalla 2007-2013, jonka nimi on elinikäisen oppimisen ohjelma. Tuossa kalvolla näkyy tämän ohjelman kesto. Siinä on keskeisiä tietoja, ne löytyvät internetistä. Kaikkea nyt en voi kertoa vartissa. Ja sitten siinä on myöskin ohjelman rakenne. Ohjelma on jaettu neljään suuteen kronologiseen ohjelmaan. Siinä on Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci ja Grundtvig, joka liittyy sitten aikuisten koulutukseen. Ja sitten on kaksi transversaalia ohjelmaa, eli Jean Monnet, kuten tuli jo esille, eli siinä käsitellään lähinnä Eurooppa-opintoja, ja sitten toinen transversaalinen ohjelma, johon liittyy monia toimia. Yksi liittyy enemmän teknologiaan, toinen taas kieliin. Ja tässä on nyt tämä rahoituskohta, josta teille puhun. Ensinnäkin, mitkä maat voivat olla mukana? Monet maista, jotka voivat olla mukana, eivät nyt ole edustettuina. Ja sitten näiden 27 jäsenvaltion lisäksi EUsta tietenkin mukana voivat ohjelmassa olla muut Euroopan maat, esimerkiksi Islanti, Liechtenstein, Norja. Ja sitten ehdokasmaat Kroatia, Turkki, Sveitsi, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ja Serbia. Tiedän, että täällä on paljon serbialaisia edustajia. Ja sitten on mahdollisia mahdollisuuksia osallistua Albanialle, Bosnia-Herzegovinalle ja Montenegrolle – Pieni täsmennys. Albania, Bosnia, Herzegovina ja Montenegro joutuvat vielä täyttämään yhden muodollisuuden, eli allekirjoittamaan sopimuksen Euroopan komission kanssa. Ja sitten kun sopimus on saatu päätökseen, niin heti ensi vuoden alussa asiat ovat kunnossa, mutta uskomme, että tästä nyt ei tule mitään suurta ongelmaa. No niin, sitten kielet ja rahoitus. Tässä ohjelmassa kaksi meillä on aika vaatimaton 10 miljoonan budjetti pelkästään kieliä varten. Ja kielille varattu budjetti koko tässä elinikäisen oppimisen hankkeessa on yli 50 miljoonaa, koska jokainen alakohtainen ohjelma rahoittaa myöskin kieltenopetusta, mutta se mikä teitä nyt kiinnostaa on yliopistojen välinen yhteistyö ja sitä varten on varattu 10 miljoonaa hiukan, enemmän, hiukan yli 7 miljoonaa monenpuolisiin hankkeisiin, joista kerron kohta lisää, hiukan yli 2 miljoonaa verkostoille ja sitten symbolinen summa näille muille toimille. Nyt täytyy muistaa seuraavat seikat. Nämä monentahoiset ohjelmat, johon te kaikki voitte potentiaalisesti osallistua, ne saavat rahoitusta noin 200 000 per vuosi, mutta koska hankkeet saattavat olla kolmen vuoden kestoisia, niin täytyy tietää, että rahoituksen enimmäiskesto, enimmäismäärä on 400 000 euroa, mikä kyllä riittää aika monen asian. Ja sitten verkostoissa vuotta kohteen suurin mahdollinen summa on 150 000 euroa. Ja näissä monen välisissä ohjelmissa kesto voi olla jopa kolme vuotta, kuten näissä verkostoissakin, koska hyvin vaikea on yhdessä vuodessa tehdä kaikkea sitä, mitä on tarkoitus tehdä. Ja sitten nämä muut toimet kestävät yhden vuoden. Ja sitten kuinka paljon maita täytyy olla mukana, jotta näitä varoja voidaan myöntää. tahoisissa hankkeissa pitää olla kolme maata ja yhden täytyy olla EUn jäsenvaltio. Tämä on hyvin avoin hanke. Ja sama koskee näitä verkostoja ja sitten nämä muut toimet, niin jo pelkä yksi vaan maa voi hakea tukea. Tämä on siis avoin järjestelmä ja valinta tehdään sitten, kun tämä määrä päättyy, eli helmikuussa, ja sitten näitä tukia voidaan myöntää heinäkuusta lähtien. No monenväliset hankkeet. No en nyt lue kaikkea tätä, mitä tuossa kalvolla lukee, ei siinä ole mitään järkeä. Kyse on siitä, että yhteen kokoontuvat toimijat kielten alalta, esimerkiksi yliopistot, koulut, kulttuuriinstituutit. Ja siellä sitten tiedotetaan kieliin liittyvistä ongelmista ja siellä edistetään sitten kielten oppimista. Tässä on yksi aloite, joka on kaikkein voimakkain näissä monenvälisissä hankkeissa esimerkkinä, eli nämä online-kurssit oppimisen alalla, jotka liittyvät juuri tähän aiheeseen, jota tänään käsitellään, eli uusiin teknologioihin. Me uskomme, että koneet koskaan eivät tietenkään tule korvaamaan henkilöitä. Luojan kiitos, jos nyt saan henkilökohtaisesti sanoa. Sen jälkeen, mitä varapuhemies totesi, mutta jos voisimme käynnistää oppimis- menettelyitä internetissä kaikkien kielten osalta, ei pelkästään 23 tai 24 kielten osalta, vaan kaikki, ottaen mukaan kaikki 75 vähemmistökieltä Euroopassa, niin tällä tavalla voisimme todellakin helpottaa kielten oppimista, jos se olisi ilmaista, niin sitä on parempi. Ja näin voisimme taata myöskin koulutuksen laadun, jolloin nämä opiskelijat olisivat kaikki samalla viivalla. No, paljon muitakin esimerkkejä on näistä monenvälisistä hankkeista. Niissä on mukana yliopistoja ja kielen ja kulttuurin alan toimijoita. Ja ne toimivat yhdessä ja parantavat koulutusta kielten alalla. Ja kuka sitten voi rahoittaa näitä? Käytännössä, siis lainausmerkeissä, lähes kaikki voivat saada tukea. Eivät pelkästään yliopistot, kulttuuriinstituutit, museot, viestintävälineet. Nämä ovat hyvin avoimia toimia. Ja vaikka olenkin komissiossa, joka on paljon vähemmän monikielinen kuin parlamentti, niin me tiedämme kyllä varsin hyvin, että on erittäin tärkeää, että me edistämme tätä koulutusta monistakin syistä. Ja voi puhua niistä syistä vähän enemmän myöhemmin, jos aikaa jää. Nämä monenväliset hankkeet ja niiden painopistealueet. No, voi esittää hankkeita ja sitten ne voivat saada rahoitusta. Ensimmäinen painopistealue on se, että yhdistetään koulutuksen ja työmaailman. Yhdistetään koulutus ja työmaailma. Eli silloin kielten oppiminen parantaa työllistettävyyttä. Toinen painopistealue, tämä on tietysti hyvin tärkeä, kun ajatellaan eurooppalaista demokratiaa. Eli tällä tavalla voidaan edistää ja vahvistaa vähemmän käytettyjen eurooppalaisten kielten oppimista. Kyse voi olla pienempien maiden, maist, pienempien maiden kielistä tai alueellisista kielistä. Ja sitten kolmas painopistealue, eli edistetään kielen oppimista kaikessa koulutuksessa ja ammattikoulutuksessa. Meillä on erillisiä opinto-ohjelmia, kaikenlaisia toimia, joilla voidaan edistää kielten oppia mahdollisimman laadukkaasti kaikilla koulutuksen aloilla. Sitten neljäs painopistealue, tuki kaksikieliselle opetukselle. Asiasta on tehty tutkimuksia ja uskomme, että tällainen kaksikielinen opetus on erittäin tehokasta lähtien jo peruskoulusta. Meillä on näitä EMIL-ohjelmia esimerkiksi englanniksi, eli kieltä ja sisältöä opetetaan integroidusti. Eli voi esimerkiksi maantietoa opiskella italiaksi tai taloutta espanjaksi – kun kyse on englantilaisesta henkilöstä. Eli tämä on tällaista kielikylvytystä ja tällä tavalla voi todellakin hyvin oppia kielen. Sitten viides painopistealue on naapurimaiden kielten oppimisen edistäminen. No englanti on tietysti tärkeä. Totta kai me kaikki tiedämme, että se on tärkeää, me kaikki puhumme sitä, mutta se on vain perustaito ja se nyt on vähän niin kuin itsestäänselvyys. Ja kun haluaa sitten päästä naapurimaiden markkinoille tai muiden maiden markkinoille, sillä täytyy osata näiden maiden kieltä. Eli Euroopan pitää pystyä laajentamaan kielten oppimisesta myöskin naapurimaiden kielten osalta. Sitten nämä verkostot. No, sama asia. Tähän liittyy tämä seikkailee. Meidän pitää parantaa laatua, meidän pitää parantaa tietoisuutta, mutta me haluamme myöskin luoda tällaista eurooppalaista henkeä. Eli meidän pitää vaihtaa parhaita käytänteitä ja tietoja, ja meidän täytyy todellakin vaikuttaa siihen, että voidaan uudenaikaistaa järjestelmiä, jotka liittyvät eurooppalaiseen koulutusjärjestelmään. No, ketkä sitten voivat osallistua? No, sama juttu. Tämä nyt ei ole ihan niin pitkä luettelo kuin monen tahoisten hankkeiden osalta, mutta kuten näette, niin tässä on hyvin monenlaisia eurooppalaisia toimijoita, yhteiskunnallisia ja koulutustoimijoita, jotka voivat olla tässä mukana. Tiedotusvälineet, kulttuuritoimijat, kaikki he voivat saada tukea. No sitten verkkojen painopistealueet. Ensimmäinen painopistealue on erittäin tärkeä Eli yhtäläiset mahdollisuudet ja tasa-arvoisuus, sosiaalinen osallistuminen ja maahanmuuttajien kotouttaminen. On hyvin tärkeää, että maahanmuuttajat kotoutetaan kunnolla ja että he pystyvät puhumaan vastaanottavan maan kieltä, mutta on tärkeää myöskin, että nämä ihmiset voivat myöskin puhua ja opiskella edelleen omaa kieltään. Se on aivan keskeistä, että voimme Euroopassa tiedottaa tästä rikkaudesta, jota meillä on, jota ei aina pidä nähdä esteenä. Se on hankaluus, joka on kuitenkin hyväksi älykkyydelle. Tämä on erittäin keskeinen asia, eli jäsenvaltioiden pitää ponnistella ja sijoittaa näihin toimiin ja luoda parhaat olosuhteet sille, jotta voidaan opettaa näitä vähemmistökieliä, ja vastaanottavan maan kieliä. Ja näin voidaan harjoittaa kaksikielistä opetusta, josta toinen kieli välillä on ei-eurooppalainen kieli. Tämä on kaikkein paras tapa kunnioittaa ja kohdella hyvin kansalaisia. Sitten toinen painopistealue on hiukan eurooppalainen, jos nyt sanoisin näin. Ja tämä liittyy hyvin läheisesti toimielimiin. Eli tämä eurooppalainen kieli, merkki, Jotkut puhuvat eurooppalaisesta sertifikaatista ja jäsenvaltioissa katsotaan, mitkä ovat parhaat kielten opetusmenetelmät omissa maissaan ja mitkä menetelmät toimivat parhaiten. On hankkeita, joissa käytetään monikielisiä menetelmiä, esimerkiksi TV5 tai Deutsche Mobil on kaikenlaisia menetelmiä koulutusjärjestelmissä ja jokainen maa yrittää havaita näitä parhaita käytänteitä. Ja yhdessä konferenssissa, joka pidettiin Kyproksella aikaisemmin tänä vuonna, jossa varapuhemies oli myöskin mukana, samoin kuin Rova Kosmidu, he olivat siellä paikalla. Ja siinä konferenssissa ensimmäistä kertaa myönnettiin ensimmäiset eurooppalaiset palkinnot ja nämä eurooppalaiset kielimerkit eri hankkeille eri maista. Kyse on hyvin laadukkaista toimista ja me pidämme seuraavan kokouksen ja se on painopistealue, koska siinä on eurooppalaista merkitystä, eurooppalaista ulottuvuutta ja tällä tavalla voidaan huomattavasti parantaa tuloksia nämä hankkeet tulevat kansallisista erilaisista toimista, ja meidän täytyy vaihtaa tietoa näistä näiden, esimerkiksi internetin kautta, joista voin sitten kertoa tässä alustuksessa, ja ne ovat siis osa tätä erittäin hienoa aloitetta. Kolmas painopistealue. Tästä on puhuttu hyvin paljon Eli pitää tukea vähemmän käytettyjä kieliä, ja se on tärkeää, koska meidän täytyy muistaa nämä kielet myöskin suurten kansainvälisten kielten lisäksi. Eli meidän täytyy todellakin ponnistella ja tukea pieniä kieliä, pieniä maita, alueellisia kieliä ja myöskin uhanalaisia kieliä. Sitten neljäs, viimeinen painopistealue. Tässäkin on monentahoisia on tosikin monen taho siinä hankkeeseen liittyviä kysymyksiä, eli kaksikielinen opetus. Eli olisi hyvä, että olisi tällaista kaksikielistä opetusta jopa yliopistossa, siis lastentarhasta yliopiston saakka. Ja monikielisyys on erittäin hyvä myöskin aivojen kehittymiselle. Tästä on tehty psykoneurologisia tutkimuksia, eli tämä on hyvä ihmisille, ei pelkästään tulevaisuuden ja tulevaisuuden työllistyvyyden kannalta, vaan myöskin älykkyyden kannalta. Se on erittäin hyvä asia. No sitten nämä tästä transversaalisesta ohjelmasta toinen osio ovat nämä liitetoimet. Tämän, nämä ovat siis hyvin pieniä kooltaan. Ne ovat toimia, jotka liittyvät tiedottamiseen, viestintään lähinnä. Esimerkiksi tällä tavalla voidaan rahoittaa seminaareita, konferensseja, verkostoja, joissa vaihdetaan hyviä käytänteitä, kokouksia ja internetseminaareja. No kuka voi saada tukea? No, tässäkin on luettelu mahdollisista edunsaajista. Ja tässä on myöskin mukana hankkeita, jotka saattavat teitä kiinnostaa. Tämä on ehkä yksi mahdollisia toimia, joiden kautta te voitte hakea tukea. Sitten nopeasti vielä, mitkä ovat painopistealueet, mitkä ovat tärkeimmät kohdat kussakin toimessa. No, monenvälisissä hankkeissa tiedotus kielten osalta on tärkeää ja totta kai uusien kielten oppimisvälineiden ja menetelmien kehittäminen. Ja tähän nyt eivät kuitenkaan liity tietokannat tai sanakirjojen laadinta. Sitten verkostojen osalta tärkeintä on vahvistaa eurooppalaista yhteistyöstä, mutta myöskin yhteistyötä Euroopan ulkopuolella ja edistää myöskin innovaatiota ja parhaiden käytänteiden osalta. Ja sitten näissä muissa toimissa kyse on tiedotustoimista, viestinnästä. Ja teidän täytyy ymmärtää, että nämä ovat tärkeitä nämä asiat ja kaikki luonnolliset kielet ovat tukikelpoisia. Kaikki. Meillä on hankkeita, jotka liittyvät esimerkiksi Kiinan tai Arabian tai Venäjän opettamiseen. Kaikki kielet ovat tukikelpoisia. Kyse on siis ei ole pelkästään virallisista tai vähemmistökielistä Euroopassa, vaan kaikki kielet voivat saada tukea. Sitten nämä kelpoisuuskriteerit ne liittyvät tähän oleellisuuteen, työelämän laatuun, innovatiivisuuteen, eli sitten siihen millainen maa tai yliopistoryhmä toteuttaa tätä koulutusta, eurooppalainen lisäarvo, kustannustehokkuus, vaikuttavuus ja sitten tämän työsuunnitelman laatu ja sitten se, että mukana on järjestöjä myöskin kolmansista maista, mikä meistä on hyvin tärkeää. Jos te haluatte saada tätä tukea, niin voin vain sanoa, että näiltä nettisivuilta löydätte sitten tietoa. Siellä on myöskin hakukaavakkeita ja määräaikoja ja kaikkia tärkeitä tietoja. Ennen kuin nyt kiitän teitä kuuntelemisesta ja annan jälleen puheenvuoron toiselle, niin vielä puhuisin hiukan monikielisyyspolitiikasta. No tietysti rahoitus on kaikkein tärkein osa sitä. Raha on aina tärkeää se, että voidaan rahoittaa näitä kunnianhimoisia suunnitelmia. Mutta pari sanaa vielä monikielisyyspolitiikasta muistaen, että meillä on nyt onnea, että Euroopan parlamentissa on varapuhemies, joka vastaa monikielisyysasioista, ja hän on tämän politiikan ruumiillistuma. Sanoisin nyt, että tällä hetkellä monikielisyys on vahvempi kuin koskaan. Ja voin todistaa sen. Jos ajatellaan nyt toimielimiä, Euroopan unionin toimielimiä, niin viime aikoina nämä kolme toimielintä, eli komissio, parlamentti ja neuvosto, mutta niiden lisäksi myöskin Eurooppa-neuvosto, ovat sopineet siitä, että ne tukevat kieliä kaikkein korkeimmalla tasolla. Komissio, parlamentti ja neuvosto, koska nämä kolmehan neuvottelevat tällä hetkellä tulevista koulutusohjelmista, niin nämä kolme toimielintä ovat yhtä mieltä siitä, että kielten oppiminen ja kielten monimuotoisuuden suojeleminen on yksi painopistealueista. Kyse on siis vuosista 2014-2020, ja budjetti, jota komissio ehdottaa, on 19 miljardia. Eli voitte nähdä, että jos haluamme edistää kieliä, niin silloin tilanne paranee tämänhetkisestä. Nyt neuvotteluja, neuvotteluja käydään, ja komissio on todennut hyvin selkeästi Andruan kautta, että kielet ovat yksi painopistealue. Muut toimielimet, ministerineuvosto, viime vuoden marraskuussa hyväksyi neuvoston päätelmät liittyen kielitaitoon, ja sillä haluaa, tavallaan halutaan lisätä liikkuvuutta – opiskelijoiden ja opettajien osalta. Ja tämä on poliittinen kysymys. Ja tämä on poliittisesti tärkeää, koska meidän täytyy ymmärtää, mitä on tehty näiden päätelmien jälkeen. Olemmeko toteuttaneet sen, mitä neuvosto pyysi? Komissio on pyytänyt, ja eh, neuvosto on pyytänyt, että näin toimitaan. Euroopan parlamentti 11. syyskuuta hyväksyi päätöslauselman, joka on hyvin kunnianhimoinen – se liittyy koulutukseen ja nuorisoon ja siinä hyvin selkeästi tuetaan kieliä. Ei pelkästään työllistettävyyden tai oppimisen osalta, vaan siinä on otettu keskiön kansalaiset, joka on ihan oikein Euroopan parlamentille ja kaikki kansat. Ja lisäksi 28.29. pidetyn Euroopan neuvoston kokouksen päätelmissä Myöskin otettiin esille se, millaista arvoa on kielillä, jotta voidaan edistää Euroopan kasvua ja uudelleen käynnistää talous. Koskaan aikaisemmin ei oltu tässä tilanteessa Euroopassa. Ei pelkästään siksi, että toimielimet tukevat kieliä. Monikielisyys on nyt paremmin voimissaan kuin koskaan, koska kansainvälisesti ja kun olemme yhteistyössä kolmansien maiden kanssa, siis maiden kanssa, jotka ovat EUn ulkopuolella. Kiina on päättänyt yhteistyössä EUn kanssa ottaa esille kolme painopistealuetta koulutuksen ja nuorison alalla. Eli kielet, korkeakoulutus ja ammattikoulutus. No tietysti teemme yhteistyötä myöskin Intian ja Brasilian, Merkosuurin ja muiden kanssa. Nyt kansalaiset aletaan ymmärtää, millaista arvoa kielillä on. Ja tämä on erittäin hieno asia meille kaikille. Sitten kun puhutaan yhteistyöstä jäsenvaltioiden kanssa, niin tehän tiedätte, että monet näistä aloitteista, joita toteutetaan, niin niitähän tehdään komissiossa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, mutta ei pelkästään ministerineuvostossa. Siellähän käydään muodollisia neuvotteluita, vaan myöskin työryhmissä, jotka ovat osa tätä avointa koordinointimenetelmää. Eli siellä on edustajia kaikista jäsenvaltioista ja siellä sitten mietitään yhteisiä strategioita. Ja meillä on nyt perustettu työryhmä, joka käsittelee kieliä ja kaikkea, joka liittyy tiedottamiseen ja koulutukseen. Tällaista ei aikaisemmin ollut olemassa. Tämän tyyppisiä työryhmiä oli ollut esimerkiksi liittyen työllistettävyyteen tai yrittäjyyteen, mutta nyt me katsomme sitten koulutusta kaikista näkökulmista. Me odotamme kovin paljon tältä työryhmältä ja uskomme, että sieltä tulee muutamia hyviä yllätyksiä. No, sitten toimielinten yhteistyö EUn ulkopuolella. Mehän olemme luomassa kumppanuutta Euroopan neuvoston ja Grazin modernien kielten laitoksen kanssa. Ja kun ajatellaan kansalaisyhteiskuntaa ja kansalaisjärjestöjä ja yrityksiä, meillähän on kaksi foorumia, ja UVMÖ, eli kansalaisyhteiskunnan foorumin edustaja on täällä paikalla, ja sitten toinen foorumi käsittelee yrityksiä. Tehän tiedätte, kuinka tärkeää on, jotta kyse ei ole pelkästään byrokratiasta, niin Euroopan pitää jatkuvasti olla yhteydessä sidosryhmiin. Ja nämä foorumit ovat sitä varten, ja kumpikin niistä edustaa noin 30 järjestöä, jotka toimivat kaikilla aloilla, ja jotka jatkuvasti sanovat meille, mitä teemme huonosti, mitä pitää parantaa, ja joskus kertovat meille, mitä teemme suhteellisen hyvinkin. No sitten tieteen alalla Lopethan aikaisemmin mainitsi, että tieteen alalla tällä hetkellä me teemme tutkimuksia ja sieltä saadaan luotettavia tietoja ja niiden pohjalta voidaan luoda uusia strategioita. Eli eurooppalainen kiel, kieliosaamistutkimus, sitten eurobarometri ja sitten tutkimus, joka liittyy kielten opettamiseen eurooppalaisissa kouluissa. No millaisia lyhyen aikavälin painopistealueita on sitten monikielisyydessä? No koskaan en uskalla puhua mistään muusta toimijasta omastani eli komissiostani, eli komissiosta. Eli seuraavina päivinä hyväksytään komission tiedonanto, joka on hyvin kunnianhimoinen, eli koulutuksen uudelleen pohtiminen. Ja siinä kielet ovat hyvin pitkälti keskiössä ja niistä on laadittu työasiakirja komissiossa, siis liittyen nimenomaan kieliin. Ja toinen painopistealue on se, että järjestämme konferenssin, joka meille on erittäin tärkeä ja toivottavasti myöskin teille, koska haluaisin kutsua teidät mukaan Pekingiin ensimmäinen joulukuuta, se on lauantai. Kiinalaiset ystävämme teevät, tekevät työtä viikonloppuisin ja me seuraamme nyt tätä esimerkkiä. Eli ensimmäinen joulukuuta tarkoituksena on luoda yhteistyötä kiinalaisten ystäviemme kanssa, jotta he nyt ensi vaiheessa voisivat tulla opiskelemaan eurooppalaisia pienempiä kieliä. Eli heidän mielestään nämä ovat siis kaikki eurooppalaiset kielet paitsi englanti. Eli meidän täytyy vahvistaa kaiken mahdollisen tavoin yhteistyötä näiden perheiden kanssa. Eli kyse on siis komission kieliyksiköistä, kääntämisen tulkkausyksiköistä, mutta myöskin parlamentti on tässä mukana. Ja toivomme, että kaikki nyt menee niin kuin olemme suunnitelleet. Ja sitten haluaisin nyt kiittää teitä kovasti ja totta kai olen sitten valmis vastaamaan, jos teillä on kysymyksiä. Kiitos. Teşekkür ederiz Sayın De Quiroz. Sözü hemen e, Isabella Badiou'ya vermek. Kiitoksia kovasti. Ja seuraavaksi annan puheenvuoron suoraan Isabella Badiulle, joka on ollut vastuussa Romaniassa yliopiston tulkkausyksiköstä, mutta tänä päivänä hän on romanian kieliyksikön päällikkö hyvä. E, Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on nyt suuri ilo ja kunnia saada esittää muutama sana täällä romanian kielellä. Erityisestikin kyse on monikielisyydestä periaatteesta, joka on meidät tänne koonnut kaikki yhteen tänään. Suoraan sanottuna meidän täytyy tunnustaa, että monikielisyyden periaatteesta usein puhutaan niin kuin se olisi jotakin abstraktia, mutta unohdetaan samalla, kuinka kourin tuntuvasta kysymyksestä on kyse. Kyse on siitä, että pystyy puhumaan kieltä sujuvasti, pätevästi ja myöskin pystyy viemään viestiä eteenpäin. Siksi on tänään suuri kunnia puhua näin arvovaltaiselle yleisölle. Haluaisin nyt poimia esiin kaksi syytä, miksi monikielisyyttä kannattaa tukea. Tulen itse suhteellisen pienestä, pieneltä kielialueelta, vaikka Romania onkin keskisuuri maa. Vasta vuonna 2007 romaniasta tuli virallinen kieli. Tulkkauspääosaston virkamiehenä. Nyt paremmin ymmärrän, miten monimutkaisesta kysymyksestä on kyse, kun puhutaan tulkkaus- ja tukkausyksiköistä, tukkauspalveluista. Itse olen tullut akateemisesta maailmasta ja kuitenkin työstänyt samantyyppisiä kysymyksiä koko ikäni. Nämä ovat erittäin tähdellä minun sydäntäni, sydäntäni nämä asiat. Olen siis akateemikko, mutta samalla tulkki. Ja tässä valossa haluaisin kommentoida hieman sitä, mitä täällä on sanottu tänään. Ja voisin kenties mainita niitä mahdollisuuksia myöskin, joita avautuu konferenssitulkkien eteen. Siinäkin kun asiantuntijat jo puhuivat niin tämän valossa tuli aivan selväksi, että Erasmus Mundus aiotaan laajentaa koko maailman laajuiseksi. Going Global oli tässä mottona. Yliopistot omavata hyvin paljon infrastruktuureja, mahdollisuuksia käyttää hyväkseen Erasmus Mundusta ja myöskin hyvin paljon kunnianhimoa. Lehdistössäkin hiljattain pystyin lukemaan, että kyse on erittäin menestyksekkäästä ohjelmasta. Miksikö? Siksi, että kun tarkastellaan tilastoja, joita täällä jo esiteltiinkin, tilastojen takana monikielisyys elää ja voi hyvin. Tämä näkyy meidän jokapäiväisessä elämässämme. Tuhannet opiskelijat ovat voineet jo 20 vuoden ajan käyttää hyväkseen Erasmus-ohjelmaa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia, ja he ovat myöskin voineet ammattielämässään hyötyä samastaan kokemuksesta. Umberto Eiko sanoi kerran erään tärkeän lauseen. Hän totesi, että Erasmus-ohjelma on luonut kokonaisen sukupolven todellisia eurooppalaisia nuoria ihmisiä. Erasmus-ohjelma on myöskin kritisoitu. On sanottu, että kyse on pelkästään turismista, opiskelijoiden matkailuohjelmasta, mutta kun yliopistot koordinoivat asioita hyvin, ne tietävät hyvin, että henkilö, joka asuu jossakin muualla, ja opiskelee toisessa maassa, on oikeastaan vain järkiperäinen toimintatapa. Ja kun ihminen pystyy puhumaan toista kieltä, tämä tarjoaa merkittävän edun Erasmus-opiskelijalle. Työmarkkinoilla tämä on osoittautunut monestakin tutkimuksesta, erityisestikin kielialalla ja kieliteollisuuden puolella. Tämä on erittäin tärkeää. Opiskelijoiden liikkuvuus johtaa myöskin ammattielämän aikana harjoitettavaan liikkuvuuteen ja myöskin tämä tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia joustavasti liikkua paikasta toiseen tiede elämän piirissäkin, mutta myöskin ei voivat mennä jonnekin muualle tekemään työtä myöskin oltua ensin opiskelijana toisessa jäsenvaltiossa. Joskus tieteellinen tutkimus ja poikittinen tutkimus eri tieteenalojen kesken on erittäin merkittävä. Puhun tässä nyt tulkkina. On erittäin tärkeää, että itsestään selvänä pidetään sitä, että tulkkiopiskelun yhteydessä tai tulkin toimialan, toiminnan yhteydessä liikkuvuus on tärkeää. Ja nuorten täytyy voida hyötyä liikkuvuudesta huolimatta siitä, missä puitekehyksissä hän toimii tai elää. Yliopistolla on tässä merkittävä roolinsa. Nämä maisteritason ohjelmat, joita kehitetään konferenssitulkeille, ovat erittäin selektiivisiä ja hyvin pieni määrä opiskelijoita pääsee niihin mukaan, mutta totean sen, että tässäkin suhteessa on tapahtunut hyvin paljon eristystä ja kehitystä. Tässä voin poimia kenties kolme seikkaa esiin. Täällä hyvin paljon sanottiinkin jo, Rovaati Kiiros mainitsi lukuisia seikkoja, mutta mainitsen vielä kolme seikkaa. Yhteistyö akateemisen maailman ja yritysmaailman välillä, elinkeinoelämän maailmalla, tässä suhteessa täytyy muistaa, että kyse ei pelkästään vieraista kieleistä ja kielten opiskelusta, vaan kyse on myöskin siitä, että että on tulkkauspalvelut, jotka ovat tarjolla erittäin korkealaatuisia muutoinkin. Ja myöskin pienempiä eurooppalaisia kieliä ja alueellisia kieliä täytyy voida tukea ja lisätä tietoisuutta niistä ja myöskin välittää kieli eteenpäin kielten ja kulttuurien tekeminen tutuksi muillekin ihmisille, sen jälkeen kun kyse pienemmistä kielialueista, on erittäin tärkeää tämäkin osa tulkin koulutusta ja verkostoituminen vielä. Verkostoituminen auttaa tässä kaikessa. Verkostoituminen on tämänkin päiväisen konferenssin yhteydessä tullut erittäin merkittävästi esiin. Eri osapuolet, yhtymät, maisterin tutkintoja tarjoavat yliopistot, kaikki kumppanit ja kahdenväliset, monenväliset, ammatilliset verkostot, verkostot, akateeminen elämä, nämä kaikki täytyy saada tuotua yhteen ja samaan yhteyteen tuoda myöskin poliittiset päätöksentekijät. Eurooppalaiset, eurooppalainen konferenssi Tulkin maisteritutkintoverkosto on yksi tärkeä tekijä, joka varmistaa konferenssitulkin saaman koulutuksen laadun. Ja EMSI on oikeastaan erittäinkin joustava jossa mukana on yliopistoja, jotka mahdollistavat opiskelijoiden opintojen laadun ja liikkuvuuden, käytännön harjoittelun, opintosuunnitelmat ovat laadukkaita ja myöskin kaksinkertaiset tutkinnot ovat mahdollisia. Hyvin paljon muutakin voitaisiin vielä sanoa laadun varmentamisesta lopuksi, mutta en nyt haluaisi toistaa oikeastaan mitä, mitä täällä tuli jo sanottua. Permettez-moi de vous proposer un tout petit exercice interdisciplinaire. Je vous prie de bien... Lopuksi pyytäisin, että panette merkille luettelon avainsanoista. Kansainvälistyminen, konsortio, merkki, liikkuvuus, verkosto, kumppanuus, huippuosaaminen, puolensa vetävyys, kilpailukyky, laatu ja hyvät käytänteet. Ja nyt sitten, jos ne ajatellaan semanttisiin kenttiin, niin meidän pitää miettiä talouskysymyksiä ja verrata sitten, miten ne vaikuttavat opiskelijoiden tulevaisuuteen. No sitä täytyy taata myöskin objektiivisuus vertausarvioilla esimerkiksi, ja pitää käyttää myöskin tilastotietoja hyväksi, ja pitää katsoa, millaisia tuloksia on saatu yliopistoverkostosta, ja sitten voi tietysti toistaa hyviä käytänteitä, voi toteuttaa näitä esimerkiksi johonkin tiettyyn otokseen, esimerkiksi konferenssitulkkausopetuksessa. Ja sitten muistakaa osallistua kolmanteen rehtorikoulutukseen, jotta voitte sitten kertoa, miten teidän työnne ovat edistyneet tällä saralla. Kiitos. Isabelle çok teşekkür ediyorum e, hakikaten de çok önemli bir konu. Kiitoksia Isabella. Tämä on erittäin tärkeä kysymys, josta nyt on keskusteltu. Ja tietysti rahoituspuoli on merkittävä, varsinkin kun puhutaan eurooppalaisesta tulkkausmasterohjelmasta. ohjelmasta useita uusia toimialoja tulee mukaan tähän verkostoon ja kaikille niille rahoituspuoli on tietysti tärkeä. Juuri tästä syystä on tärkeää tänäänkin keskustella tästä kysymyksestä, sillä rahoitusasia yliopistoissa on aivan oleellinen kysymys. Onko kysyttävää? Yes, eh, please. Rafael Lozano de la Universidad de Bologna, Italia. Bolognan yliopistosta Rafaeli Litano. On yksi ongelma, joka on hyvin tyypillinen ja joka tulee esille, kun ollaan mukana tämän tyyppisissä kokouksissa. Me puhumme monikielisyydestä ja kuulemme hyvin mielenkiintoisia asioita ja asioita, jotka liittyvät tulevaisuuteen. Mutta yksi pieni esimerkki, tai nyt niin pienikään, joka voi valaista sitä, mitä tarkoitan. Pari vuotta sitten komissio loi työryhmän koskien monikielisyyttä, ja yksi tärkeimpiä havaintoja oli se, että kuka tahansa kansalainen Euroopassa, hänen pitää oman äidinkielensä osansa kielensä lisäksi osata kahta muuta kieltä. Ja puhuttiin siitä, että pitäisi osata jotain vähemmistökieltä tai jotain sellaista. No, Italian tapauksessa Italian tilanne No, samana vuonna kuin tämä julkistettiin, siellä uudistettiin koulujärjestelmään ja silloin otettiin yksi kieli kaikkeen koulutukseen, englanti. Eli Bernardo Kiros puhui juuri tästä tilanteesta ja tästä hetkestä, tästä mielenkiintoisesta hetkestä, joka liittyy nyt monikielisyyden tilanteeseen. No tämä monikielisyys yliopistoissa on aihe, joka on nyt aika hyvällä tolalla, ei nyt ihan täydellisellä tolalla, koska rahoitustahan tulee eri hankkeista ja englanninkielisistä masterkursseista ja niin edelleen, niin kuin muita kieliä ei olisi olemassakaan. Mutta ongelma on se, että on nyt tällaista erottelua sen välillä, millä tavalla valmistellaan sitä, että kuka tahansa kansalainen voisi kehittyä tällaiseksi yliopistokansalaiseksi ilman välineitä, koska hehän tulevat yliopiston ilman mitään välineitä. Sí, efectivamente, a lo que usted hace referencia es... Niin te puhuitte juuri tästä, mitä puhutaan Barcelonan tavoitteena. Ja tästähän päätettiin maaliskuussa 2002 Barcelonassa ja valtioiden hallitusten päämiehet päättivät auttaa kaikkia Euroopan kansalaisia opiskelemaan kahta kieltä oman äidinkielensä lisäksi. Italian tilanne on tosiaan tällainen, mutta täytyy tietää, että kielipolitiikka koulutusalalla on asia, josta jäsenvaltiot päättävät. Euroopan unionilla ei ole toimivaltuuksia, eikä se haluakaan tällaisia valtuuksia. Me voimme auttaa jäsenvaltioiden ponnisteluissa. Me voimme uudistaa koulutusjärjestelmiä ja voimme tukea näitä ponnisteluita, mutta missään tapauksessa me voi pakottaa mitään. Jokainen jäsenvaltio päättää omasta koulutuksestaan. Esimerkiksi Ranskassa voi opiskella 54 kieltä koulussa. Siellä ei ole mitään ensimmäistä kieltä. Ja sitten EUn ulkopuolisissa maissa, esimerkiksi Brasiliassa, on vuonna 2005 lain kautta päätetty, että ensimmäinen vieraskielikouluissa on Espanja. No siksi, että kysehän on maasta, jonka ympärillä on espanjankielisiä maita. Ja sitten toinen kieli on englanti, joten koululaiset ovat sitten kolmikielisiä. No tietysti tässä on paljon monimuotoisuutta eri koulutusjärjestelmissä, eli olette oikeassa, tekemistä on vielä paljon. There's another question. Sitten lyhyesti, koska täällä on vielä toinen kysymys, että meidän täytyy päättää. En lo que concierne... Niin sanoisin vain, että komissiohan tukee nimenomaan näitä englanninkielisiä kursseja, mutta meidän täytyy olla realistisia ja idealisteja samaan aikaan. Eli se, mitä saamme tuloksia Erasmus niin 85 prosenttia toteutuu englanniksi, eikä se ole mikään kelpoisuuskriteeri, vaan yliopistot opiskelijat tietävät, että jos he haluavat kiinalaisia tai intialaisia tai japanilaisia opiskelijoita, niin ei sitten ole muita mahdollisuuksia kuin antaa englanninkielisiä kursseja. Eli täytyy miettiä muita tapoja, joilla voidaan sitten edistää muita eurooppalaisia kieliä. Ja kulttuurin ja kurssien, esimerkiksi Erasmus Mundus-ohjelman kautta, voimme tehdä pakolliseksi sen, että opiskellaan muutakin kieltä kuin englantia useimmissa tapauksissa. Eli näissä ohjelmissa pitäisi ottaa muukin kielikäyttöön kuin ei, pel- ei pelkästään englanti. Olga Igorova, Astrakhan State University, Russia. Äh, Venäläisestä yliopistosta Olga Grigorova. Minulla on kysymys herra joka, jonka esitys oli erittäin mielenkiintoinen. Kiitoksia siitä kovasti. Mikä, maa, äh, mikä ohjelma anteeksi voisi soveltua minun maalleni? Eikö teillä ole tätä kysymystä venäjäksi? Olisiko mahdollista esittää kysymys venäjäksi? Meillähän on tulkkaus täällä. Haluatte sitä sanon uudelleen tämän venäjäksi? Selvä. Igorova, Astrahanski государственный университет. Olen Olga Igorova Astrakanin valtioyliopistosta Venäjältä. Minulla on kysymys tällaisesta mielenkiintoista esityksestä, joka esitettiin. Kiitoksia siitä kovasti. Esittelitte erilaisia ohjelmia. Mihin niistä Venäjä voisi osallistua? Kiitoksia. Good news, all of them. All of them, you are eligible. Mihin kaikkiin? Se on aivan mahdollista, ei mitään ongelmaa. Nyt erittäin hyvä yhteistyöohjelma on jo olemassa Istanbulin ja Astrakanen välillä. Euroopan parlamentti on tässä ollut myötä vaikuttamassa siihen. Kannustamme teitä osallistumaan siihen. Ja myöskin komissiolta te voitte hakea kyllä rahoitusta. Conclude, right? <laughs> no mihinkä parempaan loppukanettiin tämä voisi päättääkään. There are other questions, I think... Muita kysymyksiäkin on, mutta no, teidän päätettävissä niin se on valita nyt. Meidän täytyy jatkaa. Pahoittelen, mutta meidän täytyy päättää tämä asia. Yksi kysymys vielä voidaan ottaa. Olkaapa hyvä. Evo, zahvaljujem najljepše. Mislim da je prvi put da mogu koristiti svoj... Kiitoksia paljon. Uskoakseni nyt ensimmäistä kertaa voin kansainvälisessä kokouksessa puhua äidinkieltäni. Olen Aleksandr Bilež Zagrebin yliopistosta ja puhun täällä kroatiaa. Uskoakseni ei ole mitenkään kiistanaista, että Euroopassa käytetään jonkinlaista lingua francaa. Niitä on käytetty aina. Ja samanaikaisesti kukoistaa monikielisyys. Ei siinä mitään ristiriitaa. Uskon, että noin 90 prosenttia vuorovaikutuksesta on kahdenvälistä ja siinä käytetään usein lingua francaa, kieltä sen perusmuodossaan, puhtaimmassa muodossaan. Haluaisin nyt mainita siitä, miten äh, Zagrebin yliopisto on voinut hyötyä tulkkausalan jatkokoulutuskursseista. Meillä ei olisi riittävästi päteviä tulkkeja, jotka voisivat Euroopan parlamentissakaan tulkata kroatiasta muihin kieliin, ellei tällaista maisteristason tutkinto-ohjelmaa siellä olisi järjestetty. Me voisimme pohtia kenties jonkinlaisen tulkkaustutkimuksen verkoston muodostamista. Tästä voisi olla hyvinkin hyötyä. Katsotaan sitten, kuinka pitkään tämän ehdotuksen kanssa päästään. Kiitos. Bueno, no sé, no sé si es politica... En tiedä, onko nyt poliittisesti korrekti, että minä käytän puheenvuoron tässä keskustelussa, koska mielestäni on hyvin mielenkiintoista se, mitä kroatialainen ystävämme juuri totesi. Minua huolestuttaa kovasti tämä lingua franca kysymys. Ensinnäkin, koska lingua franca on, tai se olisi kieli, jota käytetään viestintään – kaikkien kansalaisten kanssa. Ja nythän on jo tullut aika selvästi esille, että, että noin, jos me puhutaan maailmanlaajuisesti, niin on varmaan 99 prosenttia kansalaisista jäi sitten tämän lingua frankan ulkopuolelle. Mutta toiseksi tämä lingua franca kysymys se johtaa yhteen kieleen ja yhden kielen järjestelmä on sitten taas hyvin vaarallista ja se johtaa sitten yhdenlaatuiseen ajatteluun. Ja määritelmän kautta tämän yhdenlaatuinen ajattelu johtaa totalitarismiin yhteiskunnassa. Ja mehän ehdottomasti vastustamme kaikenlaista totalitarismia, koska mehän haluamme olla hyvin demokraattisia, niin en, no siis tietenkään me, tietenkään me emme tue tällaista yhtä kieltä ja vastustamme tällaista lingua franca-käsitystä. No ei tämä nyt ole aihe, josta tarvitsee ehkä keskustella. Tämä nyt on henkilökohtainen mielipiteeni, josta varmaan monet ovat samaa mieltä, mutta meidän täytyy nyt miettiä näitä kysymyksiä ja katsoa, kuinka pitkälti lingua franca johtaa yhteen kieleen ja yksi yhdenlaatuinen ajattelu johtaa sitten totalitarismiin, joka sitten taas johtaa täysin erilaiseen maailmaan kuin mihin me täällä Euroopan unionissa olemme sitoutuneet. Totaliterliğe totaliterliğe gitmemenin yolunu bir sonraki seansta, bir sonraki... Näin, kiitoksia. Ja nyt totalitaarisen tyyliin päätämme tämän osion ja siirrymme seuraavaan start our next, uh, our uh, discussion. Yeah, sure. Sergei Goncharov, Gersnovski Universitet. Kiitoksia. Nimeni on Sergey Goncharov Pietarin yliopistosta. Haluaisin nyt äh, viitata erääseen tärkeään käsitteeseen, joka tänään otettiin esiin. Kyse oli kielten moninaisuudesta – oli erittäin mielenkiintoista kuulla, mitä täällä herra Lopez sanoi. Tämä liittyy osittain myöskin tämän keskustelun toiseen osioon. Tämä sivua sitä. Mikäli me keskitymme tähän kysymykseen ja puhutaan monikielisyydestä, tämän, tämä on erittäin monitahoinen asia. Minun yliopistossani voi opiskeli 40 kieltä. 20 niistä on niin, sanottua, niin sanottuja vähemmistökieliä tai pieniä kieliä. Meillä on erilaisia ohjelmia, joiden avulla pystytään tukemaan tai vaalimaan vähemmistökieliä. Juuri niihin kannattaisi kiinnittää enemmän huomiota. Siksi tällaisia hankkeita olisi tärkeää tukea. Meillä on myöskin alueiden välistä yhteistyötä ja tiedotusta tai tiedonvaihtoa eri kulttuureista ja valistusta. Tämä tarjoaa mahdollisuuksia paremmalle kulttuurin väliselle vuoropuhelulle. No niin, tämähän on asia, josta voidaan keskustaa seuraavan paneelin aikana yksityiskohtaisemmin ja kiitänkin näin tämän paneelin osallistujia. Ja siirrymme seuraavaan paneeliin välittömästi. Ja, vielen herzlichen Dank an alle. Kiitoksia paljon kaikille panelisteille ja myöskin paneelin juontajalle Ebro Dirikerille. Tästä voidaan tietysti keskustella myöskin iloisen yhteydessä, mutta nyt ei ole vielä päästä niin pitkälle. Seuraavaksi puhutaan tulkkauspalveluista yliopistoista ja tulevaisuuden kumppanussuhteesta näiden kahden välillä pyytäen sen, että ne panelistit, jotka eivät ole vielä täällä puhujapöydän takana, tulisivat paikalle. Esimerkiksi Yhdysvaltain ulkoministeriön edustaja Patricia Arisu, OECD-edustaja Claire Donovan, ja myöskin Euroopan parlamentin edustajana Alison Graves. Voisi myöskin tulla paikalle samoin kuin Sally Bailey Revet, joka edustaa Euroopan neuvostoa. Tervetuloa tänne puhujapöydän taakse. Good afternoon. Is everyone... Hyvää iltapäivää. Ovatko kaikki vielä hereillä? Tässä välissä ei ole kahvitaukoa. He... hienoa nähdä teidät täällä tänään. Aurinko paistaa, tämä on hyvä enne. Minun kerrottiin, että ensimmäiseksi tehtäväkseni olen saanut sen, että annan puheenvuoron rouva Olka Kosmidulle ja ilomielin sen myöskin teen. Kirjanti Proedre, Αγαπητοί adelfi, Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, hyvät ystävät. On todella ilahduttavaa nähdä niin monia ystäviä täällä paikalla. Monille teistä jo monen vuoden ajan sen lisäksi, että olemme kollegoita, meille on muodostunut ystävyyssuhde ja myös muut asiat tulevat tässä mukaan. Olemme päättäneet järjestää nimittäin tämän konferenssin. Kollegani ja minä pohdimme huolella, missä muodossa järjestäisimme tämän kokouksemme. Siitä syystä, että halusimme välttää toistoa sen suhteen, mitä komission kollegat tekevät erinomaisesti. Joka vuosihan komission kollegamme järjestävät konferenssin yhdessä yliopistojen kanssa. Mutta tämän päivän kokouksessa erilaista on se, että olen nyt ollut mukana tulkkausmaailmassa jo aika pitkään ja tämä on ainutlaatuinen tilaisuus, ensimmäinen kerta, kun olemme saaneet järjestää tämän tyyppisen konferenssin. Halusimme nimittäin tuoda yhteen kaikki ne eri sidosryhmät, jotka ovat mukana tässä tulkkauksen maailmassa, jos ammattilaiset siis kohtaisivat toisensa, yksiköiden päälliköt yhdessä yliopistojen asiasta vastaavien tahojen kanssa. Ja yleisesti ottaen mukana ovat kaikki ne, jotka ovat mukana myös tässä kielten maailmassa. Pohdimme sitä, mikä formaatti olisi oikea, kun mukana ovat yliopistot plus näiden tulkausyksiköiden johtajat ja käännöspalvelujohtajat. Kun sitten pohdimme tätä kokoonpanoa, niin ymmärsimme, että koulutus sellaisenaan ei kuulu suoraan Euroopan unionin toimivaltaan. Yksi niistä suurista ongelmista, joka meillä on, kun pyrimme löytämään tulkkeja kaikille eri kielille, on seurausta siitä, että monissa maissa, monissa jäsenvaltioissa ei täysin tunnusteta tulkkauksen ja käännöksen olemassaoloa, eikä olla tietoisia siitä, että kyseessä ovat erityiskoulutusta vaativat alat. Ei ole riittävää se, että henkilöllä on tutkinto opiskelusta filologiassa. Ei se merkitse sitä, että automaattisesti voi työskennellä kielten parissa ja meidän täytyy lisätä tietoisuutta jäsenvaltioiden edustajien parissa. On aika vaikea ottaa yhteyttä suoraan ministeriöihin ja siitä syystä otimme yhteyttä edustustoihin ja näette, että sieltä on paikalla edustajia eri maista, ehdokasmaista, kuten myöskin niistä maista, joiden kieliä käytetään voimakkaasti kansainvälisessä diplomatiassa, vaikkapa Kiina ja Venäjä. Eli tämä on nyt sellainen formaatti, jota ei ole aiemmin käytetty. Halusimme siis tuoda kaikki nämä ihmiset yhteen, kaikki nämä ikään kuin sidosryhmät yhteen, jotka ovat mukana akateemisen maailman kielen käytön eri osioissa. Niin, että kaikki kykenevät näkemään, mitä muualla tapahtuu ja ymmärtämään, että tässä on kysymys eri opiskelujen alasta. Meidän kunnianhimommannamme oli tarjota ponnistusmahdollisuus kaikille niille, joita voitaisiin nimittää tällaisiksi tärkeiksi tekijöiksi tällä alueella. Eli kaikki, jotka kykenevät hoitamaan omat tehtävänsä koko prosessissa. Halusimme antaa heille lisävauhtia, jotta he voivat tehdä yhteistyötä keskenään. No näinhän nyt ei tehdä pelkästään yhden konferenssin järjestämisen avulla, vaan varmaan kaikki käsittävät, että kaikki, jotka nyt ovat täällä koolla, ovat vakuuttuneita siitä, että tällaista työtä tarvitaan jatkossakin ja sillä, sen avulla saadaan kaikki nämä eri kyvyt ja resurssit hyödynnettyä kunnolla. Haluaisin ilmaista toiveeni siitä, että tämän päivän ja huomisen kokouksemme ei pelkästään ole puheidenpitoa, vaikka puheet olisivatkin hienoja. Kaikkihan te olette asiantuntijoita omalla alallanne. Mutta toivokaamme, että voimme välittää tämän viestin niin, että annetaan lisäpontta verkottumiselle kaikilla eri osa-alueilla. Jos katsotte näitä eri segmenttejä tässä ohjelmassa, niin näette, että siellä on, on tietoisuuden lisääminen, koulutus, rahoitus, eri rahoituslähteet, josta on tänään puhuttu. Ja sitten tarvitaan jälleen verkostumista ja huomisessa ohjelmassa, jos sitä katsotaan, niin nähdään, että meillä on asiantuntijoita oman alueemme ulkopuolelta, jotka kertovat meille siitä, mitä esimerkiksi tulkin aivoissa tapahtuu, kun tulkki työskentelee. Kyllä se varmasti on kovin valaisevaa kaikille niille, jotka ovat mukana tällä alalla. Kuulemme myös uudesta teknologiasta. Uusi teknologia on nimittäin erittäin tärkeää ammattimme tulevaisuudelle. Ei, vain, ei siksi, että uusi teknologia jotenkin ottaisi kontolleen tämän työn tekemisen lähitulevaisuudessa tai nähtävissä olevassa tulevaisuudessa, vaan siksi, että meidän täytyy muokata se puitteisto, jossa toimitaan, eli missä uutta teknologiaa voidaan hyödyntää, jotta voitaisiin parantaa ihmisen ja koneen välistä rajapintaa eikä niin, että joku muu äh, sanelee nämä säännöt. Samalla meidän täytyy nähdä, mitä tiede ja teknologia maailmalla on tarjottavanaan, mikä meitä miellyttää, koska teknologian kehitystä ei tietenkään voida pysäyttää. Emmekä haluakaan sellaisen pyrkiä. Teknologiasta voi olla meille hyötyä. Se voi olla meille apuväline työssämme ja esitän myös toiveen siitä, että yliopistot myöskin ottavat johtoaseman tässä teknologisessa muutoksessa, sillä yliopistot ovat tärkeässä asemassa. Lapset oppivat miltei ensimmäisessä sananaan iPhonein sen sijaan, että sanoisivat helistin. Ja tästä syystä Esimerkiksi tyttäreni lapsi haluaa käyttää kosketusruutua ihan jo alusta lähtien. Ja nyt syntyy myös erilaisia kuiluja yhteiskuntaan sen suhteen, kuka osaa käyttää teknologiaa, kuka ei. Kysymys on, ei ole pelkästään tästä sukupolvesta, joka nyt on syntynyt, vaan myös sen jälkeisestä sukupolvesta. Ja meidän täytyy ottaa huomioon se eri aloilla. Meidän täytyy tietää, mitkä puitteistot ovat, mitkä vaatimukset ovat. Ja samalla me tiedämme tietysti sen, että me emme halua mitään saneltuja ratkaisuja ylhäältä alaspäin. Me emme halua, että muut maalailevat meidän tulevaisuuttamme. Euroopan parlamentissa meillä on pitkä kokemus tältä, asia, äh, tältä alalta, ei pelkästään sen takia, että se on erittäin tärkeä osa työtämme nyt, kun 24 kieltä on käytössä, itse asiassa enemmänkin. Viime vuonna ei ollut yhtä ainutta viikkoa, jolle, jossa meillä ei olisi ollut kokouksia, jossa käytetään venäjän kieltä. Ja kahden viikon välein käytetään arabiaa, Hyvin usein myös Kiinan kieltä on käytetty kokouksissamme. Eli me työskentelemme päivittäin erittäin monen kielen parissa. Ja myös siitä syystä, että meillä on erilaista, erilaisia kokemuksia. Me olemme peräisin eri alueilta. Rova Badiou vastasi tulkkien koulutuksesta Klutsin yliopistossa – ja nyt hän on Romanian tulkausyksikön päällikkö. Huomenna kuulette Rova Sevaran puhuvan. Hän kertoo meille teknologiasta. Eli meillä on paljon eri asioita, joita käsittelemme ja saamme kuulla niistä, niiltä, asio- niiltä ihmisiltä, jotka tuntevat nämä asiat hyvin joille nämä asiat ovat läheisiä. Samalla voimme hyödyntää kollegoidemme tietotaitoa, kuten myöskin ulkoisten asiantuntijoiden taitoja. Meillä on ollut myös paljon vierailuja tänne parlamentti. Meiltä on kysytty monikielisyydestä ja on kysytty siitä, millä tavalla parhaiten järjestämme työmme ja hyödynnämme omaa kokemusta, no, kokemustamme. Ja Meillä on ollut myös mahdollisuutena lähettää ihmisiä panafrikkalaiseen parlamenttiin auttamaan siellä paikan päällä tulkkausasioiden järjestelyssä. Ja myös käännöspuolella on ollut samanlaista kehitystä näkyvissä – ei tämä ole pelkästään mikään tulkkauksen yksinoikeus. Eli meillä on valtava voimavara, se tietotaito, joka parlamentissa on kerätty näiden vuosien aikana. Minusta ei ole riittävää, että pelkästään käytetään näitä voimavaroja, joita on kerätty vain sisäiseen käyttöömme, vaan tulkkaus on ammatti, joka ei rajoitu yhteen tiettyyn paikkaan. Luonnollisestikin meillä kaikilla hän on käytettävissä erittäin paljon esimerkiksi freelance-tulkkeja, jotka saattavat työskennellä vaikkapa Euroopan neuvostossa tai sitten Artessa tai sitten patenttivirastossa Münchenissä – Tai saattaa olla, että he työskentelevät YKssa, Genevessä tai New Yorkissa. Eli kyseessä on ammatti, jota ei voida mitenkään asettaa tiukkojen rajojen sisään, tai jota pitäisi tarkastella yksittäisen toimielimen tai elimen näkökulmasta katsoen. On aivan oikein todeta, että meillä ei ole riittävästi ammattitaitoisia tulkkeja palvelemaan kaikkia niitä toimielimiä, jotka niitä tarvitsevat, varsinkin jos kaikki kilpailevat samasta, samoista kielistä. Ja kaikki pyrkivät sieltä sitten saamaan parhaat tulkit itselleen, mutta sillä tavalla tietenkään mennä eteenpäin pitkällä aikavälillä. Meidän täytyy katsoa asiaa laajemmalta pohjalta. Olen erittäin ilahtunut, kun näen, että täällä ovat kaikki eri tahot mukana. Myöskin AIK ja sen puheenjohtaja, sillä AIKilla on valtava kokemus tältä alalta. Sillä on edustajia eri aloilta ja täällä on myös mm, freelancereiden edustajat paikalla. Sillä tavalla me laajennamme näitä näkymiämme. Ja minusta meillä on jotain tarjottavana. Me voimme tarjota nimittäin laajempaa palvelua kaikille niille tulkkauspalveluille, jotka sitä haluavat ja tarjota enemmän palveluita kouluille. Millä tavalla tämä tehdään? Se tehdään kunnianhimoisen ohjelman puitteissa. Kunnianhimoisen ohjelman, jossa tehdään aivan erilaista kuin mitä perinteisesti on totuttu näkemään. Me olemme hyödyntäneet videokonferensseja. Meillä on koulutusta kahden, kolmen koulun kanssa, joiden avulla pyritään tarkastelemaan sitä, millä tavalla arvioidaan oppilaita. Tämä sähköinen oppiminen on tärkeässä asemassa mutta minusta on myös tärkeää se, että parlamentti on yhteyksissä muutaman kouluun niin, että kaksi kansainvälistä organisaatiota tekee nämä arviot samanaikaisesti. Kuten totesin, sanoin, sanoin kunnianhimoinen, kyseessä on erittäin kunnianhimoinen ohjelma ja sen toteuttaminen on mahdollista, koska meillä on toimielinten poliittinen tuki takana ja kiitämme siitä. Olen vakuuttunut, että me kaikki, tulemmepa sitten koulutusmaailmasta tai muualta, olemmepa palveluntarjoajia vai me olemme huolissamme kuitenkin näistä samoista asioista ja meitä inspiroivat samat tavoitteet. Kyseessä on ammatti, joka on nyt maailmanlaajuinen ammatti, ja meidän vastinemme, niiden tulee olla holistisia. Tästä syystä niiden tulee olla myös kattavia. Ja uskoakseni tämä kokous on ensimmäinen laatuaan ja haluaisin siitä syystä kiittää teitä kaikkia siitä, että mahdollistetaan you. Thank you very much, Olga. Kiitoksia paljon, Olga, tästä erittäin kaunopuheisesta tavasta kuvata tämän paneelin keskustelun aihetta. Kun me valmistauduimme tähän päivään, me toivoimme, että tämä aika, joka meillä on käytössämme, tarjoaa meille kaikille niin paljon aikaa kuin vain mahdollista puhua asioista, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä meille kaikille. Uskoakseni juuri tähän Euroopan parlamenttikin pyrki, kun se niin hienolla tavalla kutsuimme tähän aivan ainutlaatuiseen tilaisuuteen. Paneelin tarkoituksena on lyhyesti esittää jotakin puheenvuoroja, niin lyhyesti kuin mahdollista, niin että sitten jää mahdollisimman paljon aikaa interaktiiviselle, eloisalle keskustelulle, kysymyksille, vastauksille ja kommenteille. Joten aloitetaanpa sitten. Ensimmäiseksi puheenvuoron saa varapuhemies Martínez, taikka henkilö, joka puhuu aivan yhtä innokkaasti kuin Martínez. Seuraava puhuja puhuu tulkin työstä sitä tavasta, jolla tulkit pystyvät kurvan, kurvan umpeen kielikuilua tai kulttuurikuilua. Bamberg kirjoitti kirjan amerikkalaisesta perheelämästä. Motherhood, the second oldest profession. Tämän tiedätte, mikä maailman vanhin ammatti on, jos äiti on maailman toiseksi vanhin. Mutta kolmanneksi vanhin oli tulkkaus. Ja neljäs on, tuntuu, on ilmeisestikin muusikon työ. Juuri tästä nyt on puhe. Maailman kolmanneksi vanhemmasta ammatista ja kuinka sen harjoittajia koulutetaan ja kuinka parhaalla mahdollisella tämä hoidetaan, tämä koulutus. Kuulin täällä erään Lopezin puheenvuoron yhteydessä ajatuksen kalasta ja akvaariosta. Kuinka löydetään oikea kala tähän akvaarioon? Nyt ei tarkoituksena puhuta, puhua siitä, kuinka opetetaan kala uimaan. Mikäli henkilöllä ei ole perusa edellytyksiä, niin silloin ei hänestä tulkkia tule. Olen varma, että teillä on paljonkin sanottavaa tästä teillä kaikilla, mutta haluaisin kiinnittää huomenna ensinnäkin tähän pieneen asiakirjaan, joka on jaettu tänne teidän mappienne mukana. Hints on maailman tulkkausa laitosten johtajien eli Kuinka usein me olemmekaan tavanneet seitsemän vuoden ajan aika rientää Yksi asia, josta aina keskustellaan Hintsin puitteissa, on seuraava sukupolvi. Miten uudet tulkit löydetään, kuinka järjestöt, instituutiot ja omat toimijamme auttavat heidän koulutuksessaan. Tämä asiakirja on saatavilla neljällä kielellä ja tässä lopussa on kaikkien asianosaisten allekirjoitukset. Me tarvitsemme yliopistotason ja akateemisen elämän puolelta kumppaneita, yhteistyökumppaneita. Tulkkaus on tieteen ja taiteen risteytys. Nyt ei puhuta tänä päivänä niinkään tieteellisestä puolesta, vaan akateeminen puoli hoitaa tämän. Vaan kyse on myöskin taiteesta, taidosta. Meidän tehtävämme on yhdistää käytännön puoli ja teoreettinen puoli. Ja niin kuin lääketieteessä tai oikeus tietenkin puolella meidän tehtävämme on tulkkauksen yhteydessä tehdä yhteistyötä teidän kanssanne niin, että me pystymme yhdistämään voimavaramme – käyttämällä jonkinlaista oppisopimusta toimintaa parhaimmaisella tavalla, oppimista parhaimmaisella tavalla niin, että yhteistyön avulla saadaan aikaan sellaisia laadukkaita ammattilaistulkkeja, joita tänä päivänä niin kipeästi kaivataan lisää. Kollegani tulevat puhumaan ongelmista, jotka liittyvät siihen, kuinka saataisiin aikaan opetusohjelmia, jotka voivat saada rahoitusta riittävästi teidän laitoksiinne. Niin kuin pääsihteeri tänään totesi aamulla, tai komissaari Vasilja pikemminkin totesi, että teknologia ei koskaan korvaa kielten opetusta, eikä hyvistä opetteista saada teknologiana, tai huonoista opetteista saada teknologian, teknologian avulla hyviä opettajia, eikä laiskoista apattisista opiskelijoista hyviä tulkkeja. Meidän täytyy löytää henkilöitä, jotka eivät pelkästään pysty kuromaan umpeen kulttuurien kuilua, niin kuin Lopes totesi, vaan niin ikään, ajatellaan, ajatellaanpa tätä nyt yhdessä, tarvitsemme henkilön, joka pystyy hienolla tavalla prosessoimaan ajatuksia. Ihmisiä ei voida opettaa ajattelemaan, mutta periaatteessa tällaista henkilöä tarvitaan kuitenkin, kun on kyse tulkista. Tarvitsemme henkilön, joka sen lisäksi, mitä tahansa kieltä hän on oppinutkin, on myöskin asiantuntija erinomainen puhuja omalla kielellään. Tämän päivän maailmasta sellaista on hyvä vaikea että Tiedän, että aivan varmasti samaa mieltä tästä minun kanssani. Tällä henkilöllä täytyy olla myöskin kyky puhua julkisesti sekä simultaanisti että konsekutiivisesti. Hän, hänen pystyy pitämään päässään valtava määrä tietoa ja yhdistämään sitä toisiinsa. Ja diplomaattisella puolella tulkin täytyy olla myöskin henkilö, joka jolla on erinomainen ainutlaatuinen muisti, instantainen muisti. Henkilö, joka, ei, joka pystyy syömään ja juomaan yhtä vähän kuin kameli, eikä hän tarvitse mennä vessaankaan. Eli hyvää tulkkia kaiken kaikkien on vaikea löytää. Ja nyt voinkin antaa puheenvuoron Sally Baileylle. Hän saa ensimmäisen puheenvuoron. Näin evästys sanoineni. Je vais m'exprimer en français puhun nyt Olga Kosmidu esitti meille haasteen, johon meidän kaikkien tulee tarttua. Eli meidän pitää vahvistaa yhteistyötä ja verkostoitua. No, jotta me tarttua tähän haasteeseen, niin tarvitaan luottamusta. Ja nyt minä puhun siitä, mikä minun mielestäni on keskeistä mille tahansa kumppanuudelle tulevaisuudessa tulkkikouluttajien ja kansainvälisten tulkkiyksiköiden päälliköiden välillä, eli kyse on luottamuksesta. Meillä kaikillahan on oma ammattimme. Minä en nyt ole mikään tulkkikouluttaja, te ette varmaan pysty tekemään minun työtäni, eli minä toimitan kansainväliselle järjestölle tulkkeja, jotka ovat ammattitaitoisia hyvin erityyppisissä tilanteissa. Mutta me kaikki teemme omaa työtämme ja vaikka me pystymme tekemään toistamme työtä, niin me kuitenkin olemme riippuvaisia toisistamme. Minä tarvitsen ehdottomasti teitä. Minä tarvitsen henkilöitä, jotka pystyvät tekemään tätä työtä. Ja te tarvitsette minua, jotta voitte sitten nämä tuotteet, joita tuotatte, jos nyt sanoisin tällä tavalla, puhuisi tällä tavalla tukesta, niin jotta voitte saattaa nämä tuotteet markkinoille. Ja jos minä jotain näitä tuotteita markkinoille, niin sitten te ette pysty tekemään työtänne kunnolla. Jos te ette anna minulle korkeatasoisia tulkkeja, niin minäkään en pysty tekemään kunnolla omaa työtäni. Ja huomasin tämän, koska Euroopan neuvoston toiminta on kehittynyt. Hyvin pitkään me olimme normatiivinen järjestö. Siellä tehtiin satoja yleisopimuksia ja kaikki tehtiin kahdella kielellä. Ja siellä rekrytoitiin maista, joissa oli erinomaisia tulkkikouluja. Eli pidimme itsestäänselvyytenä tulkkien korkeaa tasoa. Nyt sitten Euroopan neuvoston toiminta on kehittynyt ja meistä on tullut järjestö, joka tekee yhteistyötä, joka antaa teknistä apua ja joka varmistaa, että normit ja säännöt, joita on tehty, että niitä sovellettiin oikealla tavalla jäsenvaltioissa. Ja se on muuttanut nyt myöskin tulkkien tehtävää. Simultaanitulkki englannin ja ranskan välillä on nyt tulkki, joka tekee enemmän konsekutiivitulkkausta ja siellä on nyt englanti, ranska ja jäsenvaltioiden kielet työkielinä. Ja minun on pitänyt miettiä nyt näitä täysin erilaisia markkinoita, markkinoita joiden kanssa minun aikaisemmin ei ollut mitään tekemistä. Ja nyt minun on sitten pitänyt luoda luottamuksellisia suhteita, ja olen yrittänyt katsoa, voinko luottaa näihin tulkkikoulutuskouluihin. Ja silloin nämä koulujen edustajat kouluissa, jotka ovat vähemmän tunnettuja, joilla on vähemmän kokemusta ja joiden kanssa pitää vielä luoda luottamuksellinen suhde, niin se on hyvin vaikeaa työtä mielestäni. Eli meidän pitää luoda luottamukselliset suhteet. Ja tämä luottamus liittyy erityisesti yhteen asiaan, eli kouluttajiin, jotka itse ovat tulkkeja. Se on aivan keskeistä. Ei ole mahdollista, että opettaa ammattia, asiantuntijatehtäviä jonka voi tuntea vain silloin, kun on itse laittanut mikrofonin päälle ja kun on tuntenut adrenaliinin kulkevan suonissaan. Vasta silloin, kun ymmärtää, mitä, miltä se tuntuu, ja kun tietää, että siihen tarvitaan resursseja ja keskittymistä, niin vain silloin tulkausta pystyy opettamaan. Ja koulut, joissa tätä ei ole ymmärretty, eivät ikävä kyllä ole kouluja, jotka voisivat toimittaa minulle sellaisia tulkkeja, joita tarvitsen työhöni. Tämä nyt on ensimmäinen viestini. Eli koulut, jossa on kouluttajia, jotka ovat tulkkeja ja jotka tietävät juuri siksi, että he ovat tulkkeja, jotka eivät pelkää sitä, ettei henkilölle anneta tutkintoa, mikäli hän ei sitä ansaitse. Eli vuodessa ei tulkkeja pysty kouluttamaan. Siis minulle tae on se, että ne, joilla on teidän koulujen nimi käyntikortissaan, niin te annatte näille tulkeille käyntikortin ja sen, niin minä voin silmät kiinni rekrytoida nämä henkilöt. Eli tällaista tutkintoa ei pidä antaa, mikäli tulkki ei sitä ansaitse. No sitten yksi asia, joka on vähän erilaista kuin se, mitä olette kuulleet. Puhutaan tästä tulevasta sukupolvesta ja siitä, että tulkkeja puuttuu yhä enemmän. No, tulevaisuus on todellakin haaste, mutta missään vaiheessa tulkkien koulutustarve ei saa johtaa siihen, että laatu heikkenee. Ei missään vaiheessa. Ja nyt kun ajatellaan tätä pienempää järjestöä, joka on paljon pienempi kuin EU, jossa ei tarvita yhtä paljon tulkkeja, mutta jossa kuitenkin tarvitaan tulkkeja, ja jossa on kärsitty kovasti siitä, että Euroopan unioni nyt kärsii tästä tulkkipulasta myöskin. Eli silloin kun tulee uusi jäsenvaltio eu tai se on ehdokasvaltio tai sillä on erityissuhde Euroopan unioniin, niin silloin Euroopan unioni markkinoilta vie lähes kaikki tulkit lähes välittömästi. Joko heidät rekrytoidaan kotimaastaan tai sitten heidät vedetään Brysseliin. Ja tällä tavalla tyhjennetään nämä maat tulkeista, joita oma järjestöni tarvitsisi siellä paikan päällä, ei Brysselissä, vaan paikan päällä. Eli tietysti tulkkeja pitää kouluttaa, laadukkaita tulkkeja, mutta pitää myöskin toimia niin, että meillä on tulkkeja, jotka jäät omiin maihinsa myöskin. Se on erittäin tärkeää pienelle järjestölle, kuten minun järjestölleni. Ja mehän palaamme aina tähän samaan kysymykseen, eli luottamukseen. No, tämä nyt oli keskeinen viesti, jonka halusin teille välittää, ja seuraavaksi annan sitten puheenvuoron Clairelle, jolla on sitten muuta asiaa. Actually, I don't have other... Well, I don't have... No, ei minulla oikeastaan mitään erilaista sanottavaa ole, koska olen samaa mieltä kaikesta Salin kanssa. Yritän vain hieman lisätä jotakin siihen, mitä hän sanoi. Mielenkiintoista, että hän puhui muuttuvasta dynamiikasta kielten käytössä Euroopan neuvoston puolella. Herra Lopesin puheenvuoro oli erittäin innostava, koska hän osoitti, kuinka dynamiikka toimii ja miten suhteellinen suhteellinen painoarvo kullakin kielellä on. OECDkin puolella tällä kielten dynamiikan muuttuminen on nähty. Niin kuin Euroopan neuvostossakin päällimmäisenä kielellä minun järjestössäni ovat englanti ja ranska. Ja voisi kuvitella, että OECDstä pikkuhiljaa tulkkaus on vähenee ja katoaa. Yhdysvaiheessa näytti siltä, että tämä tapahtuu käytännössä ja että tulkkausta pidettiin jonkinlaisena viikunnan lehtenä pelkästään, vai, vaikka samanaikaisesti ranska oli virallinen kieli käytännössä. Nyt on nähty mannerlaattojen liikehdintää angloamerikkalaisen mallin osalta ja pienen ranskankielisen mallin välillä, joka hieman yritti pistää kampoihin. Nyt nämä kaksi ovat törmäntä ranskan, espanjankieliseen ryhmittävän ja ranskaa puhuvaan Afrikkaan, koska laajemmat suhteet, globaalistuminen, ma- maapalloistuminen ovat johtaneet muutoksiin suhteellisessa painoarvossa, joka kullakin kielellä on. Yhä enemmän meitä pyydetään, että rekrytoisimme muidenkin kielten tulkkeja eh, Espanjan ja Venäjän lähinnä, mutta myöskin Arabian, Kiinan, Japanin ja Italian tulkkeja. Ja myöskin Saksaa, mutta vähemmän Saksaa pyydetään. Dynamiikka on muuttumassa. OECDssä katsomme, että on äärimmäisen tärkeää, että meillä on aktiivinen rooli vastavalmistuneiden integroimisessa. Tähän olemassa syynsä. Kyse on tietystikin tulevista tulkeista ja tulkkien saatavuudesta jatkossa, mutta vastavalmistuneet usein ovat erinomaisia tulkkeja. Tämä on toinen syy. He ovat erinomaisia siksi, että he valmistautuvat työhönsä erittäin huolella, he ovat erittäin tunnollisia yleensä, hyvin innostuneita työstään ja yleisesti ottaen he nauttivat kokouksista. Näin ei välttämättä aina ole sitten, kun on 40 vuotta istunut kopissa. Joten aktiivisesti olemme kyllä varaamassa uusia. Meillä on 16 virkatulkkia ja vähintäänkin 12 usein istuu tulkkikoulujen valintaraadeissa Pariisissa lähinnä, mutta muuallekin yritämme kyllä lähettää ihmisiä valintaraateihin tai loppukokeeseen. Ja järjestämme myöskin tarvittaessa konferensseja OECDn toiminnasta ja harjoittajat pääsevät silloin mykkäkoppiin harjoittelemaan seitsemän virkatulkista on säännöllisesti mukana koulutuksessa. Minä suhtaudun enemmän epäileväisesti että varovaisesti sälin, koska en minä pistäisi vastavalmistunutta suoraan koppiin, eli ole ensin kuullut heitä joko opiskelu, opiskelun yhteydessä tai loppukokeen yhteydessä. Pyydän kyllä heitä mykkäkoppiin tekemään työtä, sitten heitä kuunnellaan ja heille annetaan palautetta ja sitten päätän, voidaanko heitä värvätä tai ei. He voi tulla niin usein kuin haluavat harjoittelemaan. Monet heistä ovat erinomaisia, ja tämä kyllä pitää paikkansa, mutta monet heistä ei ole. Toiset eivät ole erinomaisia. Jotkut eivät kerta kaikkiaan ole vielä valmiita, eikä tämä ole suuren suuri ongelma minun nähdäkseni. Tämä saattaa olla suuri ongelma heille itselleen, koska heidän täytyy löytää jonkinlainen keino kurea umpeen tämä kuilu sen välillä, kun he valmistuvat ja sitten sen toisaalla on se aika, jolloin he ovat valmiita tekemään työtä. Minä pyrin kannustamaan heitä. He saavat tuutorin, joka antaa heille feedbackia, palautetta ja täten pyrin auttamaan heitä kuronamaan umpeen tätä kuilua siksi, kunnes heidät voidaan sitten rekrytoida mitä tarkoitan sillä, että he eivät ole valmiita? Kenties heidän tekniikkaansa ei riittävän juohevaa, tai heidän, heidän on vaikea ymmärtää eri aksentteja, varsinkin englannin kielen aksentteja ja muidenkin kielten aksentteja. Ja kenties heidän täytyy myöskin parantaa jonkin kielen tuntemustaan. Mutta minä näen heidät sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole vielä valmiita. Jotkut eivät ole koskaan valmiita. Tämä johtuu siitä, että heillä ei ole perustaitoja. Ja minun nähdäkseni perustaito tarkoittaa sitä, että pystyy viemään viestiä eteenpäin luotettavalla tavalla toiselle yleisölle, kohde yleisölle Joskus myös vaikuttaa siltä, että ohjelmat ovat hieman raskaita yläpäästään. Siellä keskitytään liian paljon opintoohjelman lopputulokseen. Annetaan paljon tietoa menettelyistä ja teknisen alan sanastoista ja hyvin paljon tehdään simultaaniharjoituksia vaikeissa olosuhteissa, mutta opiskelijalla ei kerta kaikkiaan ole perustaitoa tai soveltuvuutta. Ja mikäli heillä ei ole tätä vielä sittenkään, kun he lähtevät kielikoulusta, eivät se, eivät se sitä ikinä mistään muualta kansaa. Tämä on asia, jota ei voi oppia. He voivat parantaa kielitaitoaan, he voivat saada lisää itseluottamusta ja tietoa, mutta he eivät koskaan opi tätä perustaitoa. Ilomielen teemme kyllä yhteistyötä ja viemme tätä viestiä eteenpäin, sikäli, kun, sikäli mikäli muut ovat valmiita kuuntelemaan meidän viestiämme ja ottamaan sen vastaan. Ja ilomieli myöskin rekrytoimme vastavalmistuneita kaikista näistä syistä, jotka jo valmitsin. Ja mainitsin, suurin osa näistä syistä on hyvinkin itsekkäitä. I hope this gives you some food for thought. Toivottavasti tämä antaa teille ajattelun aiheista, aihetta. Tulkit lopettavat työnsä kello 18.30. Toivottavasti he voivat jäädä vielä muutamaksi minuutiksi tänne paikan päälle. Minä haluaisin kuulla maltan kieltä niin paljon kuin mahdollista. Jos teillä on kommentteja tai kysymyksiä, niin olkaapa hyvä. And please give us, Harry, if you would give us Harry your Dai. name and your institution first. Harry Dai, Shanghai International State. Harry Dai, Shanghai kansainvälisestä yliopistosta ja puhun nyt omaa äidinkieltäni Kiinaa. Ja luotan sitten päteviin kollegoihini, jotka tekevät sitten retuuria Englantiin ja Ranskaan. Meidän yliopistomme on nyt kouluttanut kahdeksan vuoden ajan konferenssitulkkeja. Ja me noudatamme kansainvälisiä standardeja. Kun nämä opiskelijat valmistuvat, he ovat saaneet tukea YKlta ja Euroopan komissiolta ja kysyisin, että koska kyse on Kiinan kansalaisista, osa heistä haluaisi kovasti työskennellä komissiossa ja parlamentissa virkamiestuhkeena. Aikaisemmin komissio, ennen kuin komissio ja parlamentti tekevät Kiinasta virallisen kielen, niin nämä tulkit voivat olla vain freelance-tulkkeja. Mutta jos katsotaan AIC-sääntöjä, jos he asuvat Kiinassa, silloin he eivät voi tulla Brysseliin. Tällä hetkellä parlamentti ja komissio eivät ole sellaisessa taloustilanteessa, että he voisivat kustantaa näiden tulkkien lennot Shanghaista Brysseliin. Yhtäältä olen kuullut, että päteviä tulkkeja voidaan tuoda Kiinasta tänne töihin toimielimiin, mutta näin ei kuitenkaan ole. Eli kysyisin, olisiko mahdollista että Euroopan komissio ja Euroopan parlamentti antaisivat näille tulkeille erityisviisumeita, jotta he voivat tulla tänne opiskelemaan ja työskelemään myöskin freelance-tulkkeina. Kiitos. Uh, I am going to... No niin, nyt aion pyytää, että joku Euroopan parlamentin puolelta tai komissiosta vastaisi tämän kysymykseen. Herää Jimenez Marin, haluatteko te vastata? Pyydän, että vastaukset ovat niin lyhyitä kuin mahdollista. Niitä sanomaan on paljon esitettyä kysymyksiä. Olkaa hyvä. Eh, bueno, pues en primer lugar... Eh... No, ensinnäkin, Harry, tosiaankin meillä on sellainen sääntö, että voi olla kaksi ammattiosoitetta samanaikaisesti, mutta on ihan mahdollista, että kiinalainen tulkki, joka on päässyt Kiinan ja Euroopan markkinoille, voi sitten kuuden kuukauden jälkeen asettua Eurooppaan ja kuuden kuukauden aikana sitten ennen kaikkea työskennellä toimielimissä Euroopassa ja sitten toisen kuukauden kuukauden aikana Kiinassa. On monia tulkkeja myöskin EUn kielissä jotka toimivat näin säännöllisesti. Ja on myöskin muita kieliä, esimerkiksi e, YKssa, joissa tulkit toimivat tällä tavalla, koska he haluavat yhdistää yksityiset markkinat ja sitten taas tällaiset toimielinten tai kansainvälisten järjestöjen markkinat. Ja tällä tavalla he voivat myöskin tulla meille töihin. Ja sääntöjemme mukaisesti, koska meillähän on sopimus freelance-tulkkien kanssa – tulkit, jotka tulevat muualta, siis eivät Brysselistä, niin me maksamme heille lennot ja heillä on, eh, heillä on mahdollisuus saada tämä lippu tietyin ehdoin. He eivät olla, voi olla mukana epäreilussa kilpailussa, joka johtaisi siihen, että tulkit joutuvat matkustamaan erilaisissa olosuhteissa. Kiitos. We have a question in the back. Kiitos Juan Carlos. Sitten kysymys sieltä takaa. Member of AIK. Kiitoksia Vidos Kavronski. Aikin jäsen Poznaista Puolasta ja olen tulkki, puhun Puolaa. Täällä on viitattu Olga Kosmidun sanoihin ja muiden puhujien viestiin. On erittäin tärkeää se, mitä kuulimme. Se soveltuu meihin tulkkeihin, kuten myöskin päälliköihin ja yksiköiden päälliköihin, jotka osallistuvat tähän kokoukseen. Haluaisin kertoa teille kahdesta totuudesta, jotka tuntuvat ehkä triviaaleilta. Yksi on kysymys siitä, kenen tulisi kouluttaa tulevia tulkkeja. Näiden pitäisi olla aktiivisia, työssä olevia tulkkeja, joilla on koulutuskokemusta. Ja kenen koulutusta ei pitäisi tehdä on ihmisten, jotka eivät itse ole tulkkeja. Heidän ei pitäisi osallistua tulkkikoulutukseen. Esimerkiksi ne, jotka ovat filologeja, opettavat vaikkapa Itävallan kirjallisuutta, mutta samalla myös konferenssitulkkausta. Näin ei pitäisi olla. Haluaisin myös vedota teihin viimeisen 21 vuoden ajan nimittäin olen Poznanissa vastannut käännös- ja tulkkausyksiköstä. Ja olen vastuussa koulutuksesta rehtorillemme. Haluaisin vedota täällä oleviin yliopistorehtoreihin jotta nämä huolehtisivat siitä, että tulkkauskoulut olisivat suoraan vastuussa tulkkausyksiköille, sillä se ei ole suoraan kielikoulutukseen liittyvä asia. Midu, to make some comments. Pyytäisin, että Olka Kosmidu kommentoisi. Sitten hän puheenvuoron Glenn Donovanille. Je crois que je l'avais dit déjà lors de mon intervention. Mainitsin tämän jo puheenvuorossani. Tässä mainittiin tämä HINTS-julistus, joka teillä on, joka teille on jaettu, ja ehdotan, että tutustutte siihen. Puhuin tästä jo ensimmäisessä puheenvuorossani, eli eivät kieltenopettajat tai filologit voi opettaa tulkkausta. Tämän asia, joka tekee minut surulliseksi ja hämmästyneeksi, koska ei rehtorin mieleen koskaan tulisi pyytää jotakuta, joka ei ole lääkäri, tulemaan opettamaan lääketiedettä. Ja rehtorin mieleen ei koskaan tulisi sallia, että joku, joka ei ole juristi, tulisi opettamaan oikeustiedettä. En ymmärrä, millä ihmeen keinolla filologi voisi opettaa tulkkausta. Hintsissä tästä ollaan hyvin selkeitä ja parlamentilla on vielä tiukempi kanta. Me teemme yhteistyötä ainoastaan sellaisten koulujen kanssa, joissa kouluttajina on pelkästään tulkkeja, mutta sen lisäksi tulkkeja, jotka on akkreditoitu suuriin järjestöihin tai kansainvälisiin organisaatioihin. Heiltä ei vaadita tohtorin tutkintoa, koska heitä on hyvin vähän. Heidät voi laskea yhden käden sormin, jotka ovat ammattitulkkeja ja joilla on tohtorin tutkinto. Ja ne kaksi kolme ovatkin täällä paikalla tänään. Eli tätä ei vaadita, koska tällä tavalla sitten tulkit suljettaisiin pois, eikä myöskään vaadita, että kouluttajat eivät enää olisi töissä. Tämä on sanottu, että olette nyt valtion tai koulun palveluksessa, eli ette enää voi tehdä tulkintyötä. Yksikään lääkäri ei tällaista hyväksyisi. Ja se olisi ihan ymmärrettävääkin, koska hän ei enää sitten tietäisi, millaisia uusia välineitä ja keinoja on hänen alallaan. Miksi tulkki pitäisi erottaa työstään ja opettaa pelkästään? Ja tästä syystä olen tänne kutsunut, me olemme kutsuneet tänne yliopistojen edustajia sanoaksemme, että he tekevät hallaa omalle yliopistolleen, jos he harjoittavat tällaisia käytänteitä. On aivan keskeisen tärkeää, että kun opettaa tulkkausta, tämä henkilö on tulkki ja joka jatkaa toimintaansa tulkkina. Um well, very much along the lines of what Olga's already said, but um, you... Olin hyvin pitkälti samaa mieltä kuin Olga. Sen osalta minä juuri sanoin. Tulkkaavien tulkkien pitäisi opettaa tulkkausta eikä kenenkään muun. Olen tästä samaa mieltä, mutta toisaalta tulkkia ei ole tarkalleen määritelty. Ja tiukempi Euroopan parlamentin määritelmä, joka on tietystikin kiistanalainen on tässä hyödyllinen, mutta tietysti kuka tahansa voi sanoa olevansa tulkki, mikäli he sattuvat silloin tällöin tulkkailemaan. Ja tällaista on nähty hyvinkin paljon eri paikoissa kautta maailman. Ihmiset, jotka ovat kielten opettajia, tekevät hieman tulkkaushommia siinä sivussa ja sanovat, että, että minä olen tulkki. Joten kyse ei pelkästään siitä, että he ovat tulkkeja, heidän täytyisi siis olla myöskin hyviä tulkkeja, niin että he voivat viedä eteenpäin oikealla, korrektilla tavalla – tätä tulkkaustaitoa ja opettaa sitä. Ymmärrän, miksi on hieman kiistanaista mennä näin pitkälle kaikissa tapauksissa, että sanottaisiin, että pitäisi olla tulkki, joka on akkreditoitu johonkin toimielimen. joillekin markkinoille välttämättä mitään organisaatiota ei ole, taikka tällaista akkreditointielintä, koska tämä kieli ei ole missään virallisena kielenä, mutta kaikkien pitäisi olla esimerkiksi aikin jäseniä. Tämä hieman selkeyttäisi sääntöä sen osalta, kenestä me nyt oikeastaan puhumme. Minä sanoisin, että me ja myöskin te kouluttajina ja me värväjänä olen tässä nyt hieman kahden tuolin välissä psykologisesti katsottuna. Meillä on kummallakin oma valtavan suuri vastuumme monikielisyydestä, koska niin kuin herra Lopez totesi, ihmisiä täytyy olla myöskin kyky luottaa tulkkiin. Heidän täytyy luottaa siihen, mitä hän sanoo. Hänen, ihmisen täytyy voida luottaa sen viestin paikkansa pitävyyteen, jota tulkki tuo eteenpäin. Ja tulkin täytyy olla hyvä. Mikä me rekrytoimme ihmisiä, jotka eivät ole hyviä siksi, että se on kätevämpää, helpompaa, halvempaa, siksi, että ihminen asuu lähempänä esimerkiksi, tai mistä tahansa syystäkin tulka, palkataan joku. Ja, tai mikäli ihmistä koulutetaan, niin hän saa diplomin, mutta siitä huolimatta hänellä ei ole perustulkkaustaitoja. Siellä me kumpikin ammumme itseämme jalkaan, sahaamme omaa oksaamme ja teemme valtavasti hallaa monikielisyydelle. Barbara. And this will be the final... Barbara, ja tämä on sitten viimeinen kysymys, näin millä sanottiin. Comment, uh, since... Ei ole kysymys, vaan nopea kommentti. Kun tässä nyt puhutaan näistä standardeista, niin halusin vain kertoa, että EMSI on tuottanut uuden laatun varmistamisasiakirjan kaikille tulkausohjelmille ja haluan ehkä kertoa myös suurella ilolla, että emsi sopimuksen voi allekirjoittaa tästä päivästä lähtien. Ja nämä asiakirjat otetaan esille internetsivustolla tänään. Eri yliopistot, jotka haluavat liittyä, voivat niitä katsoa. Hyvin pitkälti se, mikä tänään on sanottu, sisältyy tähän, näihin laadun varmistusstandardeihin. So I thank you all of you. Kiitoksia kaikille. Haluaisin nyt, että annamme uploadit tulkeillemme And let's proceed for... Ja sitten siirrymme kokkareille. Organisatorinen tieto vielä. Pyydän anteeksi. Pyydän vielä kärsivyyttä. Pyydän anteeksi Pätsiltä ja panelisteilta. Nyt mennään kokkareille ja iloiselle. Ystävälliset avustamme johtaa, johdataan teidät oikeaan paikkaan. Ne, jotka eivät pääse paikalle, niin totesin heille, että huomenna kello 9.30, tasan 9.30 jatkamme, vaihtavasti ilman akateemista varttia, vaan tasan tarkkaan 9.30. Tämä jatkuu. Turvatarkastuksessa on pitkät jonot aamulla, joten on parempi, että ennen yhdeksään ja paikalla, että saa tällaisen patchin kulkuluvan. Ja vielä viimeinen seikka. Toivottavasti tulkitkin tulevat vielä paikalle, vaikka huomennakin, koska meillä huomenna erittäin mielenkiintoisia kiehtovia tietoja siitä, kuinka koneet osaavat jo hyvin tulkata tänä päivänä. Siitä olematta pyydän, että tulkitkin tulevat paikalle. Kiitos.